So, so let me start meeting. No niin, aloitetaanpa Ekon valiokunnan kokous. Aluksi minun on luettava hyvin paljon papereita ennen kuin siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistaa. So, so the first point is adoption of agenda. I don't... Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. En näe tässä mitään muutoksia. Mennään sitten tähän toiseen kohtaan, nimittäin puheenjohtajan ilmoitukset, jotka sihteeristön valmistelu. Ensinnäkin Ekon ja Femmin kokous keskiviikkona 21. päivä marraskuuta ja tällä viikolla. Teille on jo kerrottu tästä yhteiskokouksesta Femmin kanssa äh, keskiviikkoaamuna, jossa äh, äänestetään oma-aloitemietinnöstä, tasa-arvosta ja verotuspolitiikasta, jotta ei olisi samanaikaisuutta TAX 3 valiokunnan kokouksen kanssa. Ehdottaisin jäsenille, että tuli sitten ajoissa, eli kokous alkaa tasan kello yhdeksän. Toinen ilmoitus ja Äh, on koordinaattorien kokouksen äh, päätökset, vanha kokous 13. syyskuulta, ensinnäkin nimitykset, 2017 vastuuvapaas EBA, EPA, EIOPA ja ESMA, sen annetaan SMDlle, toiseksi Brexit, puheenjohtaja kertoi äh, tämänhetkisestä kehityksestä, uusia kehitystähän on sitten taloudellinen konvergenssi, esiriin liittyvät epämuodolliset kuulemiset. Siellä hyväksyttiin aikataulu. Ensimmäinen kuuleminen pidettiin jo 25. päivä syyskuuta. Sitten rahoitusavun työryhmä, vahvistettu valvontaohjelma Kreikalle. Ja tämän pitää tapahtua Ekonissa, koska se on vastuuvaliokunta tässä asiassa. Tämän työryhmän työn pitäisi jatkua seuraavassa kokouksessa, tai siis koordinaattorit päättivät, että seuraava kokous olisi 10. lokakuuta, sekin on ollut jo, joten tuossa kokouksessa sitten päätettiin koordinaattorin kokousten kokousaikataulusta tammikuusta maaliskuuhun 2019, keskiviikko 23. tammikuuta, tiistai 26. helmikuuta, maanantai 18. maaliskuuta. Sitten asetus joka perustaa valvontaviranomaiset ja silloin sovittiin, että ei jaeta tätä ehdotusta, vaan pidetään se yhtenä mietintönä ja tarkistusten jätön määräaika määritellään tälle AML ainoastaan osalle. Sitten kun neuvotellaan neuvoston kanssa, ryhdytään harkitsemaan, pitäisikö tämä irrottaa kokonaisuudesta. Sitten taloushallinto. Puheenjohtaja osallistui vähän aikaa sitten euroryhmän kokoukseen Viinissä 7. syyskuuta ja siksi päätettiin, että ennen tulevia kokouksia, johon kokouks, kutsutaan, tämä asia otettaisiin koordinaattorien kokous sen asialistalle ennen ähm, puheenjohtajan sinne lähtöä. Ja sitten rahoitusavun työryhmä. Puheenjohtaja pyysi koordinaattoreita tekemään ehdotuksia aiheista ja keskustelukumppaneista. Sitten valiokunnan äh, valtuuskuntamatkat 2019 ensimmäisellä vuolipuoliskolla ehdotettiin, että järjestää Strasbourgin täysistunto viikolla. Maanantaina järjestettäisiin vierailu Saksan Bundesbankiin. Sitten lähetettäisiin valtuuskunta Lontooseen torstaina 28. helmikuuta ja perjantaina 1. maaliskuuta. Ja seuraavat asiat löytyvät sitten seuraavan koordinaattorin kokouksen esityslistalta. Esman kirje kolmansien maita koskevista kysymyksistä. Finanssipoliittinen sopimus on ajateltu pyytää jurilta lausuntoa oikeusperustalta tai sen muutoksesta. Ja sitten päätettiin järjestää julkinen Ekonin ja Taksen kuuleminen digitaalisesta verotuksesta tiistaina 23. lokakuuta. Seuraava koordinaattorien kokous järjestetään tässä kuussa 21. päivä marraskuuta. Siinäpä kaikki puheenjohtajan ilmoitusasiat. Sitten seuraavaksi äh, käynnissä olevat toimielinten väliset sopimukset. Meillä on trilogi äh, pan-eurooppalaista eläketuotteista PEPistä. Ensimmäinen trilogi järjestettiin 15. marraskuuta. Komissio esitteli eh, neljä epävirallista paperia switchingistä, Pepsin kustannuksista, eh, eh, siirrettävyydestä ja kumppanuudesta ja väriaikainen yhteisymmärrys saatiin aikaan switchingista, kumppanuudesta, talletuksesta Seuraava trilogi on neljäs joulukuuta. Ja nyt sitten meillä on ensimmäinen mietintöesityslistalla Fulvio Martucellon mietintö jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönotto. Koska herra Martucello ei ole täällä, Herra Gerhard tulee esittelemään mietinnön, anna hänelle puheenvuoron. Hän tulee varmasti tekemään yhteen vedon ja kiitoksia, että korvaatte herra Martucellon. Kiitoksia, kollegat naiset ja herrat. Luen hänen kannanottonsa, esittelen kannanoton. Ensinnä hän pyytää anteeksi, että ei päässyt paikalle esittämään tämän päivänaiheeseen liittyviä ajatuksen Hän sitten kiittää minua, että edustan häntä tänään. Mitä tulee itse asiaan, miten mä päädän lopulliseen ALV-järjestelmään. Se on tämän hetkinen järjestelmä voimassa pitkään ja siihen liittyy omat rajoituksensa. Meidän työmme pyrkii siihen, että saadaan parempi yksinkertaisemmin sääntely aikaan. Tämänhetkiset puitteet, joita on sovellettunut jo useita vuosikymmeniä, ja kun otetaan huomioon yhteiskunnan kehitys, sisämarkkinoiden kehitys, kehitys ja tarpeet, niin tarpeet ovat tulleet selväksi. EU on kehittynyt monin eri tavoin ja haasteet ovat myös muuttuneet ja kehittyneet. Hän on sitä mieltä, että emme voi pysyä paikallamme mikä voisi näyttäytyä sellaisena kansalaisillemme. Täytyy ymmärtää selkeästi tarpeet. Näin voidaan tukea PK-yrityksiä ja pitää avustaa niitä niiden toiminnassa ja ilmoittaa lisätä liikaa menoja. Eera Martuccello on tyytyväinen voidessaan olla esittelijänä asiassa ja hän haluaa korostaa sitä, että työ, jota tehdään yhdessä varjoesittelijöiden kanssa ja henkilökunnan kanssa, on sen suuntaista, että pyritään aivan parhaimpiin ratkaisumalleihin. Näin pitää saada yksinkertaisia avoimia ratkaisumalleja ja pitää ottaa huomioon sisämarkkinot, sisämarkkinot jotka on luotu. Kun ajatellaan ALV-lukuja, arvonlisäveroon liittyviä lukuja ja ja joihin liittyy rajoituksia tällä hetkellä, niin siksi on todella tärkeää, että voidaan puuttua tähän kysymykseen asianmukaisella tavalla. Komissio on antanut mielenkiintoisia tietoja, jotka liittyvät vaikutuksiin. Herra Matusello on sitä mieltä, että meidän pitää rajoittaa petollista toimintaa ja vähentää sen tämän vaikutus Eurooppaan, niin pitää pystyä suojelemaan jäsenvaltioita taas tällaiselta kielteiseltä vaikutukselta. Hän odottaa mielenkiinnolla ja myös minä kommentteja teiltä koskien tarkistuksia. Ja herra Matucello, Matucello äh, on valmis tekemään hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja haluaa kiittää teitä siitä, että kuuntelitte tänään minua hänen sijastaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, että luitte esittelijämme näkemyksen tästä mietinnöstä. SNDssä meillä on Jeppe Kufford, varjoesittelijä, jota varmaankin herra Tang puhuu. Kiitos puheenjohtaja Jeppe Kufood on pahoillaan. Logistista syistä hän ei voi olla täällä tänään ja minä aion puhua hänen puolestaan. SND-ryhmä totta lämpimästi tervetulleeksi komission ehdotuksen teknisistä toimenpiteistä, jotta luodaan perusta ja varmistetaan yksinkertaistetut ja tehokkaampi ALV-järjestelmä tulevaisuudessa. On selvää, että nykyinen ALV-järjestelmä on tehoton, että voitaisiin tehokkaasti torjua rajat ylittävää ALV-petoksia Siksi toitamme tervetulleeksi toimenpiteet, joilla puututaan juurisyihin ja voidaan saada kerättyä 41 miljardia ALVtä vuosittain. SND-ryhmä haluaa tiukempia kriteerejä, joita sovellettaisiin harmonisoidulla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa, mitkä yritykset voivat hyötyä Äh, tästä SND-ryhmä tulee tekemään sitten tarkistuksia, jotta voidaan selkeästi määritellä kriteerit. Haluamme täyttää avoimuutta, jotta voidaan varmistaa CTB-status ja kaikki äh, jäsenvaltiolle pitää ilmoittaa, jos tätä statusta ei ole annettu. Äh, sitten kun on kyse verot, verotettavista henkilöistä on varmistettava, että EUn ulkopuoliset verotettavat henkilöt myös maksavat osuutensa ALVstä. SND vetoaa esittelijään ja varjoesittelijöihin, jotta käynnistettäisiin rakentava keskustelu uuden tyyppisistä petoksista, joita saattaa syntyä sen jälkeen, kun lopullinen ALV-järjestelmä on pantu täytäntöön. Odotamme rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja muiden ryhmien kanssa tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitos Paul. En näe ketään ECRstä, en näe myöskään ketään Aldesta, mutta olemme iloisia siitä, että Molly Scott Cato vihreistä on täällä. Kiitos. Täällä minä olen. Minä työskentelen tämän asian kanssa ja minä olen todella innostunut tästä paketista. Meille on tervetullut tässä, komissiaa. komissio ponnekkaasti ehdottaa lainsäädäntöä tällä alueella. Tämä ALV-toimintaohjelma on osa sitä ja pitäisi muistaa, että nykyinen ALV-järjestelmä, joka luotiin 94, sen piti olla väliaikainen, saa jälleen esimerkki niistä ongelmista, mikä meillä oli saada sopimus aikaan niin valtioiden kanssa. On erinomaista, että nyt päästään eteenpäin, me vihreät tuimme pakettia kokonaan. me ymmärrämme, myönnämme, että nykyjärjestelmässä on täytäntöpanon kustannuksia ja lähtemään määritellyn suhteen ongelmia. Tässä myös paljon äh, ongelmia. Karusellipetokset ja missing trader-petokset luovat arvioiden mukaan 50 miljoonin punnan arvosta tappioita ja koko kuilu on 150 miljardia. Joten tämä direktiivien askel oikeaan suhteen vastaan, koska tämä harmin saa B2B-transaktiot sisämarkkinoilla, ovatpa ne sisä, sisäiset rajat ylittäviä, se vähentää yritysten lainsäädännön noudattamiskustannuksia One Stop Shopin kautta. Ja tässä pyritään myöskin lisäämään tuottavuutta ja täällä myös poistetaan verotuksen porsareikiä petoksia. Rajoittavien kaupan mahdollisuudet lisäävät myöskin verotuksen määrää. Ja tämä auttaa myös jäsenmaita, jotka koskaavat verotuksen rajoja. Tämä sanottu on, niin on asioita, joita meillä kävisi läpi muuten varjostelijoiden kanssa. Ensinnäkin, ensinnäkin pitäisi luoda enemmän luottamusta ja parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa verohallintojen kesken, joten että direktiivin täytäntöönpano on asianmukaista ja myöskin – resurssoinnin pitäisi olla riittävä, pitäisi pitää huolta siitä, että komissio asettaa tämän etusijalle ja koordinoi tätä välttämättömällä tavalla. Yhteistyötä pitäisi myös parantaa verohallintojen verkostojen kautta, erityisesti mitä tulee takaisin perityihin varoihin ja sitten kolmansien maiden toimittajilta. SDn kanssa äh, tämä nämä alat, joissa sertifioitajat ja veronmaksajien datat kerätään, niitä pitäisi olla tarpeeksi tiukkoja, niitä pitäisi avata se yhdenmukaisesti ja se valtiossa, jotta me loisi tällaista kilpailua riman alittamiseksi. Ja emme kannata sitä ehdotusta, jossa pyritään kasvattamaan verotettavuuden ää, tai kuukausittaisten ALV-raporttejen lähettämisen kynnystä. Eli odotan kovasti yhteistyötä muiden varjastelijoiden kanssa, vaikka he eivät nyt sattuisikaan olemaan tänään paikalla. Yes, Kiitos Moli minusta. Tuntuu, että kaikki mepit ovat jo puhuneet, joten täällä ei ole ketään, joka haluaisi vielä puheenvuoron, joten teenpä yhteenvedon siitä, mistä tässä oikein on kyse. Ehdotus äh, muuttaa noin 200 artiklaa nykyisessä ALV-direktiivissä ehdotuksen pääelementit ovat yksinkertaistaminen, miten näitä tuotteita verotetaan, yhteinen verkkoportaali ja vähemmän byrokratiaa, Esittelijä on tehnyt 19 tarkistusta, joiden tarkoituksena on pääosin vahvistaa Euroopan parlamentin oikeuksia ja komission raportointivelvollisuuksia, mutta varjoesittelijät varmasti keskustelevat tästä, jos jotain muuta vielä pitää lisätä. Jos kukaan muu ei halua puhua, niin sitten kerron aikataulusta. Tarkistusnietön määräaika on 28. marraskuuta kello 12. Tarkistusten tarkastelu 10. tammikuuta. Äänestys Ekonissa 21 ensimmäinen päivä tammikuuta. Siinäpä kaikki. Ja nyt äh, olen pahoillani, meidän täytyy varmaan keskeyttää kokous kymmeneksi minuutiksi. Toivottavasti muita meppejä tulee. Valitettavasti minun on sanottava, että säästä on tulossa kovin talvinen, joten joillakin ihmisillä varmaan ongelmia tulla tänne ajoissa. Mutta siis 10 minuutin tauko ja puolelta jatketaan. So dear colleagues, please uh, get seated. No niin, hyvät kollegat, istuutukapa. Mennään nyt sitten esityslistan kohtaan viisi. Tässä yhdistämme kaksi mietintöä. Merkittävä digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus ja tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisen palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä. Tämä on toinen keskustelumme. Tämä on keskustelu kummastakin mietintöluonnoksesta. Pieni yhteenveto Rosatin mietinnöstä ja jäsenet jättivät 120 tarkistusta, 14 esittelijältä. Suurin osa tarkistuksista niissä yritetään tehdä linkki edeltäviin yhteinen, yhtenäinen yhteisöveropohjaehdotuksiin OECDn työhön ja kaksinkertaisen verotussopimukseen. Jotkut halusivat muotoilua lähentää niin, että parannettaisiin kriteerejä ja otettaisiin käyttöön arviointi lauseke. Toiseen mietintöön on jätetty 183 tarkistusta. Tarkistuksilla yritetään laajentaa pääosin direktiivin soveltamisalaa niin, että otetaan mukaan digitaalisen sisällön äh, tarjoaminen digitaalisten rajapintojen kautta ja äh, tavaroiden ja palvelujen nettimyynti digitaalisten rajapintojen kautta. Äh, sitten on haluttu ottaa mukaan uudelleenarviointilauseke tai raukeamislauseke. Mm, on ajateltu järjestää kokouksia ennen äänestystä, jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen kompromisseista. Ja kuten tiedätte, äänestys valiokunnassa järjestetään kolmas joulukuuta. Ensimmäisen äh, mietinnön äh, kohdalla äh, esittelijämme Darius Rosati, hän on vielä jossain tulla ilmassa, koska hänen koneensa on myöhässä. Ja nyt olen iloinen, että kollega puhuu hänen puolestaan. Yeah, thank you, Chair. Um, Kiitos, puheenjohtaja. herra Rossatin nuotit. Ensiksi haluaisin kiittää herra Tangi ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Ja herra Rossatin haluaisin myöntää kiittää sihteeristä, töistä, asiakokonaisuuden eteen. Lähes kaikki 120 tarkistusta lukuun mukaan lukien Esittelee 40 tarkistusta tukevat ehdotusta. Me olemme samaa mieltä, että suurin osa jäsenistä haluavat pitkän aikavälin ratkaisun digitaalisten toimien verottamiseen. Tämä on erittäin tärkeää meille, koska on vaikeaa päästä sopimukseen OECD-tasolla. EU-ssa me tarvitsemme pitkän aikavälin ratkaisuja niin, että jäsenvaltiot eivät ota käyttöön yksipuolisia ratkaisuja, jotka piirtävät säätelyä ja piirtävät sisämarkkinoita. Joten herra Rosati haluaisi kiittää jäseniä yhteistyöstä tässä ratkaisussa asiassa samaan aikaan, kun laaditaan kompromissitarkistuksia neljässä kategoriassa. Ensinnäkin ne, joissa yllätään komission ehdotukset, joissa koodissa herra Rosatti ehdottaa tarkistusta ja hylkäämistä. Sitten ne, jotka menevät liian kauas hänen näkökulmastaan, tai ehdotukset, joissa ei ole mitään aitoja mahdollisuuksia saada kompromissia enemmistön kanssa, ja se, ne, ja ne pohjalta voidaan luoda kompromisseja, D, ne, joista pitäisi äänestää kohta kohdalta, ja ei pitäisi niputtaa kompromisseihin tämän sanottua, niin ensimmäiset, ensimmäiset varjoesittelijöiden kokoukset on käyty ja esittelijä on tyytyväinen, että näyttää sille, että enemmistön kannattamia korona kompromisseja löytyy. Meillä on tällä hetkellä yksityistä kompromissia ja mahdollista, että tämä määrä muuttuu seuraavassa kokouksessa. Kompromissit kaattavat palvelut ja tämän merkittävän digitaalisen läsnäolon määrittelyn – ja sitten tämä uudelleenarviointi ja täytäntöprojekti, joka annetaan kolmen vuoden kuluttua. Ja sitten jonkunlainen sunset lausuke Ja sitten tekee tax, valiokunnan työ ja tietosuoja ovat vielä keskustelun alla. Herra Rosatti kiittää teitä osallistumisesta työhön. Uh, we will deal with... Uh, Kiitoksia oikein paljon. Tulemme käsittelemään kumpakin mietintöä yhdessä, joten uh, toisessa meidän esittelijämme on Paul Tang. Hän on myös esittelijä, kun on kyse pitkän aikavälin ratkaisusta, joten ehkä yhdistät kummatkin mietinnöt. Kiitos Marketin tästä Rosaatin digitaalista merkittävästä läsnäolosta ja sitten Voin kertoa, että varjoistelko kokustavat suunnat erittäin hyvin ja olemme tukeutuneet jo aiemmin tehtyyn työhön CCCTB ja CCTB-aloitteiden yhteydessä, jolloin alan lamasuri ja minä esitämme sen ajatuksen, että tarvitaan Ot, täytyy ottaa käsittelyyn tämä huomattava digitaalinen läsnäolo näiden mietintöjen yhteydessä. Tällä on merkitystä Euroopan vero, verotuksessa samoin kansalliselle verojärjestelmälle. Siitähän Rosatin mietinnössä on kyse. Puolellamme kovasti tällaista rakenteellista lähestymistapaa. Se on meistä välttämätöntä. Tietenkin vieläkin keskustellaan sovellusalasta digitaalisen läsnäolon, sen pitäisi ottaa myös palveluiden ja tavaroiden sähköinen kaupankäynti. Mielestämme jäsenvaltio pitäisi antaa komissiolle tehtäväksi neuvotella uudestaan kaksoisverotussopimukset heidän puolestaan ja määritellä tämä digitaalinen läsnäolo. Keskustelu on käyty hyvässä hengessä ja olemme parlamentin kantoja on jo otettu huomioon yhteisen yhdenmukaistun yhteisöveropohjan yhteydessä. Me olemme jatkaneet varjoesittelyiden kokouksia ei koskien myös digitaalista palveluveroa. Ja nämä kaksi asiaa pitäisi tavallaan nähdä yhdessä. Selvästikin parlamentti haluaa, että halutaan pysyviä rakenteellisia ratkaisuja, mutta niin kauan kuin ei ole tähän asti päästy, me haluamme puuttua myös epäreiluun verotaakkaan, joka johtuu näistä netin jättiläisistä ja haluamme korjata tilannetta myös lyhyellä aikavälillä. Tätä keskustelua käydään ei vain täällä parlamentissa, vaan myös ECOFINissa ja siellä tehdään päätöksiä. Tärkeä keskustelu olemaan joulukuun alussa 4. joulukuuta ja me itse äänestämme 3. joulukuuta. Mikä pitäisi olla parlamentin kanta tässä vaiheessa? Emme ole vielä aloittaneet varjoistelijoiden kokouksia. Öm, digitaalipalveluverosta haluamme rakenteellisen loppuratkaisun, mutta tietysti haluamme myös väliaikaisen ratkaisun tästä verosta. Mutta nyt keskustellaan sovellusalasta. Meillä on tarkistukset taas mukaan digitaalinen sisältö mm, Solilta ja sitten tarkistukset, joissa otettaisiin mukaan ve- verkkomyynti tavaroiden kohdalla samat mepit tässä takana. 100 35, 6 ja 7, ja tämä laajentaa merkittävästi sovellusalaa, joten suuri osa parlamentissa on sitä mieltä, että meidän pitäisi laajentaa sovellusalaa. Ja jos tätä asiaa todellakin ajattelee, tämänhetkinen komission ehdotus koskee Googlen ja Facebookin, mutta ei Netflixiin tai Amazonin tai vain pienen osan Amazonia. Siis Netflix on ihan ulkopuolella. Ja sitten keskustellaan näistä kynnysarvoista, raja-arvoista. Jotkut ehdottavat, että poistettaisiin 50 miljoonaa kynnys. Sitten on myös Estade Langen ehdotus, että vähennettäisiin raja-arvoja, mutta tämä liittyy sen ehdotuksen yhteen, että tässä ero suurien ja erittäin suurien yritysten välillä. Ja mielestäni tämä on hyvin kiinnostava ajatus. Hän ehdottaa sitä, että olisi 3 prosentin verokanta 33 ja 100 miljoonaa välillä ja 5 prosenttia siinä vaiheessa vero, kun mennään yli 100 miljoonaan. Joten tämä on Estede Langen tarkistus 158 ja 65 165. Sitten, niin tässä pyritään siihen, että otettaisiin käyttöön väliaikainen toimenpide, mutta pyrittäisiin kohdistaa toiminta suuriin yrityksiin. Kun ajatellaan sitä tilannetta, johon jotta me vahingossa aina liian suurta taakkaa nopeasti kasvaville startup-yrityksille. Tämä oli mielenkiintoista. Tämä kysymys raja-arvosta liittyy vahvasti juuri tähän mainitsemaani asiaan. Sitten palaisin takaisin. Keskustellaan tästä raukeamislausekkeesta. Ei vain ministereiden kesken, vaan täällä parlamentissakin Tämä sopii yhteen johdantonne kanssa. Siis tässä odotetaan rakenteista ratkaisua tämän väliaikaisen ratkaisun välillä. Siksi on loogista liittää raukeamislauseke sekä CCCTB-kysymykseen että äh, digitaaliveroon, koska pitää sovittaa yhteisöveroa, mutta kansallista verojärjestelmää ottamaan huomioon merkittävä digitaalinen, äh, merkittävät digitaaliset yritykset. Molempia tarvitaan jotta päästään eroon tästä väliaikaisesta toimenpiteestä. Mutta tämä vielä liittyy tulevaisuuteen. Toivottavasti päästään sinne, mutta tulevaisuus on ihan kulman takana ja meidän pitäisi saada jonkinlainen digitaalinen verokanta, joka korjaisi hiukan tätä epäoikeudenmukaisuutta, joka vallitsee verotuksessa nyt. Uh, on behalf of EPP. Kiitoksia tästä lausunnosta. Sitten Gabriel Mato on EPPn varjoesittelijä Paul Tangille ja Lope Montagne korvaa hänet, joten kiitoksia, että puhutte täällä tänään. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijöitä heidän tekemistään työstä ja ehdotuksista. Ja pyydän anteeksi herra Maton puolesta, hän ei päässyt paikalle, hän on matkalla kalatalousvaliokunnan kanssa. Hän on siellä EPPn koordinoijana. Herra Mato haluaa unnakaiset verokehykset ja on tärkeää antaa digitaalisia mahdollisuuksia henkilölle ja yritykselle suurilla Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Ja mitä tulee sitten digitaaliseen ver- palveluveron, hän on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitää olla realistinen ja pyrkiä mm, rakentavaan toimintaan tämän keskustelun suhteen, että käydään neuvostossa. Jokaisen yrityksen pitää maksaa se, mikä sille kuuluu ja missä verran pitää maksaa. Ja tavoitteena pitää olla se, että löydetään nopeasti ratkaisu, jotta voidaan taata se, että kaiken tyyppiset yritykset maksavat niille kuuluvan veroosuuden ja näin se hyödyttää kansantalouksia ja saadaan aikaan eh, tasainen, tasaiset mahdollisuudet perinteisten yritysten kanssa. Tässä vaiheessa keskusteluissa on neljä tärkeää tärkeää kysymystä esille Ensinnäkin, minkä, mihin palveluihin tämä vero liittyy. Sitten kun ajatellaan ko- kolmosen ehdotusta, jonka komissio on tehnyt, sitten kolmeksi huomattava tarkastus, merkittävä tarkastus, tarkistuslauseke ja lopuksi pitää pystyä takaamaan, että tämä tulee olemaan väliaikainen toimenpide. Ja sitten kun saamme lopullisen järjestelmän aikaan, digitaalipalveluvero päättyisi. Mitä tulee kahteen ensimmäiseen kohtaan, Herra ole samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta ja on sitä mieltä, että jos saavutetaan sovellusala ja lisätään veroa, nämä ovat toimenpiteitä, joissa, joita pitää tutkia todella huolellisesti. Jotkut jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Espanja voi olla, jo nyt ovat tehneet omia ehdotuksiaan, eivät ole lisänneet verokantaa eikä sovellusalaa. Jos lisätään tätä veroa tai sen sovellusalaa on yksi mahdollisuus, mutta on välttämätöntä saada aikaan vaikutusarvio, jotta voidaan taata se, että toimet ovat suhteellisia. Euroopan parlamentti ei voi tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä ilman, että on varma siitä, minkälaisia seurauksia siitä syntyy. Yksi mahdollisuus olisi, että pyydetään komissiolta niin, että arvioi ja tekee tarvittavat vaikutusarvioinnit, jotta voidaan nähdä, ovatko nämä toimenpiteet kannattavia toimivia. Ja mitä tulee tähän neljänteen kohtaan, herran Mato, Matosta on äärimmäisen tärkeää jatkaa toimia, jotta saadaan aikaan tämä lopullinen järjestelmä ja että digitaalinen palveluvero, digitaalinen vero olisi vain tällainen väliaikainen vaihe. Sitten pitää parlamentti parlamentin rooli on tässä tärkeä. Meidän pitää myötä vaikuttaa rakentavassa hengessä tähän keskusteluun ja olla tietoisia äh, hanko, hankaluuksista, joita neuvostossa tällä on. Meidän pitää varmistaa, että kyseinen toimenpide vahvistaa yhteis, digitaalisia yhteismarkkinoilta eikä voi olla niin, että jotkut jäsenvaltiot alkavat toteuttaa omia toimenpiteitä, kun taas toiset toimivat tämän ehdotuksen mukaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän vielä neuvotteluryhmää sen tekemästä työstä. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. ECRstä Ashley Fox on varjoesittelijä kummassakin mietinnössä, mutta kukaan ECRstä ole paikalla. Seuraavaksi Aldesta edustaja Tremos, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Koordinaattorina seuraan näitä kahta asiakirjakokonaisuutta ja Jasek ei ole vielä Brysselissä. Sitten Rossetti mietintö, joka koskee merkittävän digitaalisen läsnäolon verottamista. Peter Jasek pitää työtä tervetulleena – Ja hän on viime kokouksessa ollut esittelijän kanssa samalla linjalla tarkistuksissa. Eli hän on Rosetin linjoilla. Hän on erittäin tyytyväinen siitä, että kovasti on painotettu sen varmistamiseksi, että kriteerit ja, ja, ja tässä mahdollisimman oikeudenmukainen pitkän aikavälin ratkaisu. Esittelijä on myös tyytyväinen siitä, että me pyrimme takaamaan, että pitkän aikavälin ratkaisu suojelee pk-yrityksiä. Peter pitää Seemaan ehdotusta hyvänä. Siinä pyrittiin komissiolta arviolta, olisiko tämän direktiivin palveluita pitäisi uudelleen arvioida kolmen vuoden kuluttua voimaan astumisesta. Ja hän odottaa voivansa keskustella pääkysymyksistä seuraavissa varjostelten kokouksissa. Ja hän on vakuuttunut, että pian päästään järkevään kompromissiin. Ja sitten toinen asiakokonaisuus, jossa esittelijä on Paul Tang. Luin hänen kommenttinsa, hän lähti ne minulle pari viikkoa sitten, mutta Peter Jasek, jo on aiemmin selittänyt, hän on tyytyväinen, että mietintö merkitsee eteenpäin menoa sekä esittelijä että varjoesittelijä ovat tästä samaa mieltä. Seuraavat tekijät ovat erityisesti tervetulleita hänelle. Ja sen, että pyritään takaamaan, että kriteerit, sovellusala ja määritelmät ovat asianmukaiset, jotta yritykset eivät vääristä syistä joudu sen alaiseksi. Ja siksi asiakin mielestä olisi hyvä, että komissio kolme vuotta voimaan astumisen viiden vuoden kuluttua, ei kolmen vuoden kuluttua, kuten viimeisimmässä tarkistuksessa artiklassa 24 ehdotetaan. Ja sekin mielestäni on myöskin hyvä asia, että verotus raatettaisiin yrityksiin, joiden globaalit tulot olisivat yli 750 miljoonaa euroa, koska se rajoittaisi vaikutukset pk-yrityksiin joidenkin kollegojen pyrkimys ottaa mukaan yli 25 miljoonan euron tulon yritykset. Sinne saattaisi olla ongelmia jollekin jäsenvaltioilla, koska saattaisi olla liian raskas taakka. Täytyy pitää muodossa, että tämä direktiivi on väliaikainen ratkaisu. Siksi herra Jesekillä vain, että läsnäolo määriteltäisiin 750 miljoonan euron globaalin liikevaihdon mukaan. Niin, Mr. Jesek also, uh... Herra Jesek on myös eri mieltä sen tarkistuksen kanssa, jotka jotkut kollegat tekevät äskettäin. Eli se, että, että läsnäolo raja olisi 5 prosenttia tulosta yli 100 miljoonaa euroa yli. Tämä tekisi tämän vaikeaksi hyväksyä useammalle jäsenvaltiolle neuvostossa, mihin meillä ei ole varaa, koska meillä on pakko päästä kompromissien ennen vuoden loppua. Hän rohkaisi siis muita jäseniä seuraamaan komission ehdotusta, että tämä asetettaisiin kolmeen prosenttiin very much, Mr. Tremosa, for being with us. Kiitoksia oikein paljon, herra Tremosa, että olitte täällä ja kerroitte Jasekin eh, näkemyksen. Eh, Eva Joli ei myöskään ole täällä, hän on vihreiden valioesittelijä, mutta onneksi Molly Scott Kate on täällä. Kiitoksia oikein paljon. Minä katan kummatkin mietinnöt, joten Eva käsittelee myös kumpaakin mietintöä. Herra Rosatin mietintö. Hän halusi kiittää äh, Rosati hänen työstään ja nostaa esiin muutamia avainelementtejä. Ensinnäkin vihreät EFA-ryhmä on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että äh, määritel- että kunnon määritelty merkittävä digitaalinen läsnäolo se otetaan mukaan kaikkiin kahdenvälisiin verosopimuksiin. Muuten paljon porsaareikiä jää ja siksi me olemme tehneet tarkistuksen, jossa äh, neuvosta pyydetään mandatoimaan komissio uudelleen neuvottelemaan verosopimukset kolmansien maiden kanssa niin, että voimme saada aikaan johdonmukaisen verotusympäristön. olisimme iloisia, jos muut varjoesittelijät voisivat harkita tätä ehdotusta. Sitten raukeamislauseke. Tämä lyhyt aikavälinen aikavälin ratkaisu, digitaalisten palveluiden vero, sen pitäisi soveltua vain niin kauan kuin näitä kahta muuta ei ole hyväksyttyä. Jos vain ensimmäinen hyväksytään, niin se ei riittäisi digitaalisten yritysten veronkierron torjumiseksi. Kolmanneksi me tiedämme, että poliittista erimielisyyttä tästä on, mutta meillä on erittäin tärkeää, että saataisiin aikaan vähimmäisveroaste yhtiöverotuksessa Euroopassa, koska me tiedämme ilman tätä mm, verokilpailu tulee lisääntymään ja vahvistumaan. Tämä Rosatin mietinnöstä ja Paul Tangin mietinnöstä sitten halusin kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja ähm, kannatamme soveltamisalan laajentamista äh, alustoihin kuten Netflix ja äh, Amazon. Ja syy on se, että digitaalisessa maailmassa on hyvin vaikea erottaa äh, käyttäjän ja kuluttajan välillä, koska kummatkin voivat tuottaa lisäarvoa digitaaliselle yritykselle. Me myös kannatamme DBV-kannan nostamisesta tuosta äh, kolmesta prosentista viiteen prosenttiin, koska komission ehdotus oli hyvin konservatiivinen. Sitten tästä ähm, äh, kynnyksestä emme ole samaa mieltä kaikkien äh, varjoesittelijöiden kanssa, koska me poistimme tämän 750 miljoonan euron kynnyksen ja kannatamme tätä toista kynnystä, eli 50 miljoonaa tuloja, tulevat eh, digitaalista palveluista. Tämä toinen kynnys on relevantti ja se on riittävän korkea, eh, ettei sen alle osu pieniä yrityksiä. Ja tärkeintä on painostaa komissiota ja neuvostoa niin, että pitkän aikavälin ratkaisu voidaan hyväksyä pieniä. Meidän mielestämme paras vaihtoehto tämän eh, yhteisymmärryksen saavuttamiseksi digitaalisessa verotuksessa olisi käyttää seutsopimuksen 116 artiklaa. Tällä tavoin voisimme käyttää määräenemmistöpäätöksiä. Juncker tai Moskovitsi osana Junckerin komissiota on luvannut parlamentille, että se, hän ryhtyy verotustoimiin 116 artiklan mukaisesti. Tämä olisi hyvä mahdollisuus pitää tuo lupaus. Toivottavasti saamme aikaan kunnianhimoisen yhteisymmärryksen näistä kahdesta asiasta ja voimme varmistaa, että komissio ajoissa toimii verotuksellisessa oikeudenmukaisuudessa, vaikka neuvoston jäsenvaltiot valitettavasti jumittavat neuvostossa. Kiitoksia. Valitettavasti GUE, SND ja ENFn EFDn ja ENFn jäsenet eivät ole paikalla. Haluatko muut vielä puheenvuoron? Pautang, Tang, ole hyvä. Kiitoksia. Kyllä lyhyesti. Kiitän varjoesittelijöitä ja heidän edustajiaan. Kommentit ovat todella tervetulleita. Niin, mitä on pelissä tämän digitaalisen palvelun kohdalla? Meidän pitää että valita sellainen tilanne, että Siis me tarvitsemme tässä eurooppalaisen lähestymistavan eikä maiden yksilöllisiä menestystapoja, toimintatapoja. Integriteetti sisämarkkinoilla vaatii myös sitä, että keskustellaan sekä kannasta, verokannasta että sovellusalosta. Tarvitaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ei tarvitse olla mikään vasemmistoradikaali, kun sanoo, että pyrkii yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin. Sitten pitää keskustella sekä verokannasta että sellaista Ongelmana on sitten se, että jos haluaa to- vaikutusarviota, niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa, koska olemme ihan uudella alueella nyt toiminnassa. Kyse on poliittisesta tahdosta, että tätä tarvitaan. Olen ehdottanut tätä Petri Jessakille, tarvitaan hyvä, nopeasti uudelleen tarkastelu että, että, mutta ei vaikutusarviointia, koska se blokara koko homman, mutta nyt voidaan nähdä, että jos tehdään eteenpäin lyhyet yhden aikavälin ratkaisuja, silloin USA saadaan myös mukaan neuvottelupöytään. Ensimmäinen toiminta BEPSin kohdalla, 15 näistä eri toimintakohdista, oli se, että verotetaan digitaalista taloutta, eikä se ollut, sitä lykättiin. Joten tätä, tässä Euroopan pitää ottaa johtoasema ja tätä kautta saada aikaan, ei vain Eurooppaan, vaan kansainvälinen ratkaisu asiaan. Ja lopuksi vielä sanon, että olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä tarvitsemme Euroopassa, jotta saadaan aikaan enestystä, ei vain digitaalisen veron kohdalla, vaan myös yhteisen yhdistetyn yhteisön veropohjan kohdalla tarvitaan jonkinlaista yhteispäätösmenettelyä eikä Yritykset Yritysten kanssa teemme työtä ovat usein suurempia kuin koolaiset valtiot täällä EU-ssa. Tällainen tilanne nyt on ja tarvitaan vastavoimia EU-ssa ja meidän pitää saada aikaan sellainen tilanne, että unioni pystyy toimimaan ja se onnistuu vain, jos meillä ei ole yksimielisyysvaatimusta vaan voidaan äänestää enemmistö pohjalta. Kiitos. Alan. Kiitos, Alan. Si vous Kiitos, Hassan. saan jälkeen. Mutta ranskaksi. Haluaisin tukea Paulia Poltangia. Meidän on ymmärrettävä, että tämän läsnäolon suhteen meillä on kiire, koska jotkut jäsenvaltiot ovat lomassa kansallista lainsäädäntöä. Se on ihan älytöntä. Symbolisia veroja, koska muuten heidän alueellaan ei investoitaisi digitaaliseen teknologiaan, kuten Paul sitten meidän etumme ja pohjoittansa nyt ihan samaa meidän eduissa on, että meillä on samanlainen verojärjestelmä tällä alueella. Uutta verotusta uudenlaisella teknologialla suurilla sisämarkkinoilla. Lisäisin, tai Paulhan tämä sanoikin, vaikutusarvioista mutta sanoisin, että meillä on niille tarvetta. Meillä ei ole niitä. Ja se valtiot eivät aina sitä neuvostalle, jota voimme kovastikin kritikoida, joka vaikuttaa ehdotusten tekemistä, koska emme tiedä konkreettisia vaikutuksia. Mutta toisaalta meillä on vero, jonka veron tuotto on nyt vain muutama miljardin eu tasolla. Kyseessä on Ranskasta ja Ranskan tapauksessa se olisi alle puoli miljardia tuottoa per vuosi. Taloudelliset vaikutukset eivät ole traagisia. Ei matka hyödytkään. vaikka DST-ehdotuksesta tai, pitkäaikavälin verotuksesta rasettiin Miten mietinnöstä toivotaan, että OECD ilmaisisi kantansa ennen EUta. Se, se joka haluaa OECD puhuvan ensin, se ei verotusta halua ollenkaan. Kommentoisin tässä, että vuosi sitten Yhdysvalloissa hyväksyttiin verouudistus, merkittävä sellainen, joka koskee suoraa verotusta, sama henkilön verotusta, joka ei koske meitä, ja yritysverotusta joka meitä epäsuorasti vaiku- meihin vaikuttaa. Eikä sinä koskaan mieti, että kannattaisiko heidän keskustella OECD muiden, tai muiden kanssa amerikkalaisen järjestelmän päättämisestä. Jos me haluamme neuvotella tai keskustella OECDn puitteissa Yhdysvaltojen ja muiden kanssa – mistä sitähän meillä täytyy olla sitä ennen oma järjestelmämme, eurooppalainen järjestelmä, ja sitä kautta oma kantamme. Ja silloin voimme neuvotella tasaiselta pohjalta. Muussa tapauksessa meillä ei ole mitään syytä seurata sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Eh, minä haluaisin yhtyä näkemyksiin siitä, että meidän pitäisi auttaa unionia siinä, että tämä, ehdotuksesta tulee totta. Eh, se on tärkeää markkinoiden oikeudenmukaisuuden kannalta, veropolitiikan kannalta ja myöskin roolimme kannalta maailmalla, joten toivon, että eh, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden työ eh, auttaa siinä, että voimme parlamenttina edistää asiaa neuvostossa. Kiitoksia oikein paljon. Nyt eh, meillä on esittelijä seuraava eh, kohtaa varten, mutta olisi ehkä hyvä vielä jälleen keskeyttää kymmeneksi minuutiksi, joten eh, jatkamme varttia yli. Tämä on edustaja Sanderin mietintö. PK-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen. Kiitoksia. Aloitetaan sitten 12 minuutin kuluttua. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down? Hyvät kollegat, voisitteko istutua, niin voimme aloittaa sitten seuraavan asian käsittelyn. Now, now we have 20 minutes dedicated to point number seven. Nyt meillä on 20 minuuttia aikaa käsitellä kohtaa seitsemän, nimittäin PK-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen. Esittelijänä on Ann Sander EPPstä. Tässä tarkastellaan tarkistuksia, mutta nyt haluan antaa puheenvuoron esittelijällemme, koska hän pystyy kyllä varmasti paremmin kuin minä kertomaan, mistä tässä on kyse. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin kollegoita, varjoesittelijöitä tarkistuksistaan, kuin myös keskusteluista ja yhteisestä työstä. Tässä käsitellään pk-yritysten kasvua ja tässä me voimme mahdollistaa Euroopassa tämän erityisen alustan lanseeraamisen, tämän alustan, joka on luotu pk yrityksillä Tähän mennessä on vain kolme alusta, jotka ovat nähneet päivän. Jos me haluamme rohkaista tätä liikettä, meidän täytyy saada lisää pk-yrityksiä markkinoille lisäalustoilla, joka mahdollistaisi myös sitten uusien alustojen luomisen. Pk-yritysten osuus on 90 prosenttia yrityksistä EU:ssa, niillä on merkittävä osuus Euroopan talouden luomisessa kriisin jälkeen. On olemassa useampia ohjelmia pk-yrityksille, mutta usein meidän on vaikein, vaikea ottaa huomioon näiden yritysten erityispiirteitä, erityisesti rahoituksen alueella tarvitaan aika, rahoituspuolella tarvitaan aika vähän helpotusta. Varmaan on aina pirstoutuminen ja vaikka ymmärtäisinkin tämän huolenaiheen, välttämätöntä on kuitenkin, että me tarvitsemme parempaa tukea kuin sitä tekstissä tarjotaankin. Olemme päässeet jo eteenpäin. Meillä on ollut kaksi tapaamista varjoesittelijöiden kanssa – ja yksi tekninen tapaaminen. Iltapäivällä voisin sanoa pari sanaa siitä, miten keskustelut etenevät. Olemme päässeet hyvin eteenpäin joukosta aiheesta, kuten likviditeettisopimukset tai uudelleen tarkastelun lauseket, jotka koskevat sektorilainsäädäntöä. Olemme pyrkineet myös määrittelemään asioita ns. harmaalla alueella lainsäädännössä. Tällä hetkellä on vielä yksi kysymys ratkaistavaksi. Ja tämä koskee tietojen antamista viranomaisille. Ja myöskin sisäpiiritiedon määrittely. tässä kaksi näkemystä ja olisi mahdollista ehkä saada niitä lähetymään. Ja tämä yhden näkemyksen mukaan informaatio pitäisi olla sellaista, että yrityksellä pitäisi olla se, ja se voisi tarjota niitä kansallisella viranomaisella pyydettäessä. Ja toisen näkökulman mukaan tämä tieto täytyy lähettää järjestelmästi viranomaiselle. Nämä kaksi asiaa ovat vielä vähän jumissa, mutta pyrin siihen, että tämä informaatiota tarjottaisiin vain pyydettäessä. Jos me systematisoimme tiedon lähettämisen viranomaiselle, silloin meillä on kasvumarkkinoilla tiukemmat säännöt pk-yrityksille kuin säädöllä markkinoilla, jotka on varattu toisenlaisille yrityksille – jos halutaan tehdä helpotuksia toisella puolella pk niin sitten toisella puolella miksi kiristetään. Tässä on siis mietittävää. Sitten on kolmas kysymys kynnyksestä. Ja sitten MIFID 2 ja asiakirjat. Niistä keskustellaan vielä, keskustelu ei ole loppunut. Huomenna tapaamme varjastelijoiden kanssa. Mutta vielä kerran jo tänään kiittäisin heitä. Thank you very much for your report and also information about... Kiitoksia tästä ja tiedosta edistyksestä. SNDn varjoesitteli on Nina Gill. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Annea hänen mietinnöstään ja esityksestään äsken ja kiitän myös komissiota tästä ehdotuksesta, koska uskon todellakin, että tämä on tärkeä mm, keino vauhdittaa pääomamarkkinarahoitusta pk-yrityksille ja minun ryhmäni on todella ollut aktiivinen tässä asiassa se aina estedirektiivin direktiivin äh, direktiivistä lähtien, jolloin otimme mukaan tämän puolen asiassa, että tähän kannustettaisiin niin kuin Anjo kuvasi. Meillä on aika pitkiä työryhmäkokouksia tästä jo, muutama kappaletta. Ja olenkin iloinen, että minun tarkistukseni pitkälti on otettu huomioon kompromisseissa, joita esittelijä on tehnyt. Minun tarkistus ehdotukseni tarkoituksena oli, kyllä oli varmistaa, että tasapaino syntyy sen yllä, että saadaan paremmin rahoitusta toisaalta ja sitten myös suojellaan sijoittajia toisaalta. Ja minusta näissä kompromisseissa on saavutettu lähes oikea tasapaino. Minä tuen myös sitä, että vähennetään turhaa hallinnollista taakkaa, mutta samanaikaisesti kuitenkin on tärkeää, että kansalliset vastuuviranomaiset ovat aktiivisesti mukana ja saavat digitaalisessa muodossa tietoa. Ehkä minulle kaikkein ristiriitaisin kysymys taitaa mietinnössä olla PK-yrityksen määritelmä. Ja vaikkakin ymmärrän, että on tarvetta lisätä raja-arvoa, ehkä MIFIDin mukaisesti, niin ymmärrän kyllä nämä perustelut, niin silti tunnen kyllä suurta huolta siitä, että mentäisiin 200 000 miljoonasta 200 750 viiteen ehkä ryhmäni vaatii tässä vähän suurempaa varovaisuutta, koska MIFID tulee juuri tässä voimaan ja olemme muuttaneet määritelmiä ilman, että olemme kunnolla miettineet, minkälaisia vaikutuksia syntyy toisaalla. En halua enempää Haluaisin, haluaisin, että mahdollisimman monet pk-yritykset voivat käyttää pk-yritysten kaasumarkkinoita, mutta kuitenkin Joissakin jäsenvaltioissa, jos on 700, 750 saakka, jopa 500, niin sitten katsotaan suurta osaa yrityksiä kyseisissä maissa. Se vääristäisi koko asiaa, kun kaikki olisivat mukana. Ja tämä ei vaikuta vain siihen, että ne pääsevät tätä kautta kasvumarkkinoille, vaan Tämä voi todellakin johtaa siihen, että tämä heikentää työtä, jota olemme tehneet veron kierron kohdalla ja niin edelleen, koska loisimme tällaisia uusia porsaanreikiä ja ehkä luotaisiin myös jonkin verran hämmennystä, mitä tulee öö, valintakelpoisuuteen, erityisesti tulee EIPn rahoitushankkeisiin. Meidän pitää siis varmistaa, että jos muutoksia nyt tehdään itse lukuihin, että jollakin tavalla tämä rajataan koskemaan vain tätä aluetta, eikä tämä tapahdu sen kustannuksella, että pystytään rahoittamaan pienempiä pk Se on tässä vaarana. Tämä on mielestäni tämä avain kompromissi, joka pitää pystyä saamaan aikaan seuraavassa työryhmässämme. Mutta kiitän esittelijä ja odotan jatkoa ja asian loppuun käsittelyä innolla. Kiitos. Uh, we, are, we don't have anyone from ECR. Kiitos Nina. Äh, meillä ei ole ketään ECRstä, äh, mutta meillä on edustaja Tremosa Alden varjoesittelijä. Äh, Kiitos. Kiitos Sander ja hänen yhteistyöhenkestä ja työstä ja puhun englantia, koska Ranskalla en pärjää tämän enempää. Hyvät kollegat, me, me tulemme erilaisista vaalipiireistä. PK-yritykset ovat osa yritysverkostoa. Edustan Katalonian liberaalipuoletta ja äh, Katalonissa 8000 monikansallista, mutta puoli miljoonaa pk-yritystä. Joten meillä, kuten muuallakin EU:ssa, on erittäin tärkeää, että PK-yrityksillä on riittävä pääsyä rahoitukseen. Ja kuten niilläkin, kiittäisin komissiota. Meidän täytyy ylistää PK-yritysten markkinoille pääsyä. Pitää myös muistaa, että PKlla ei ole samoja mahdollisuuksia kaikkialla. Pohjoismaissa mahdollisuudet ovat erilaisia rahoituksen suhteen. Ja tällä on ongelmaa siinä, että monilla pk on vain yksi rahoituksen lähde, joka on pankkiluotot. Miksi me tarvitsemmekin lainsäädäntöä? Lähentääksemme parhaita käytänteitä kaikkialla unionissa. kompromissi Aassa. Pyydämme Esmalle vahvaa roolia, koska sen asiantuntijalla, jolla voi olla paljon käyttöä. Ja kompromissin suhteen me mm, olemme iloisia, että esittelijällä on hyvä tahto, mutta kompromissi B, sen suhteen meidän täytyy vähän keskustella huomenna, koska ensimmäinen luonnos siitä oli parempi ja kompromissi C-suhteen, kuten Niina sanoi. Emme halua luoda lisäbyrokratiaa pk-yrityksille. Laitoksen saatavuuden suhteen. Kompromississa se täytyy selkeyttää. Ja kompromissi C on otettu myöskin pääoman ja osakkeiden merkitys likviditeetin tarjoamiseksi. Puhutaan tästä huomenna ja toivottavasti saamme laajan konsensuksen mietinnön taakse. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Tremont. Kiitoksia, herra Tremosa. Meillä ei ole vihreistä esittelijää, mutta edustaja Lopes Vermeo vihreistä on täällä. Hän on viimeinen varjoesittelijämme. Bueno, lo primero quiero agradecer a las... Kiitoksia. Ensinnäkin halusin kiittää edustaja Sanderia hänen tekemästään työstä. Ja ymmärryksessä eräässä teknisessä ongelmassa. Tätä välinettä käytetään hyvin vähän, mutta tämän sopeutumisen kautta mikään ei muutu paremmaksi. Tämä ohjelma on ihan alusta asti eh, laadittava toisella tavalla. Mitä liiallisia odotuksia meillä ei voi olla. Eh, PK-yritykset eivät luota näihin rahoitusmekanismeihin. Tämä on todellinen uhka ja riski yritysten elinkelpoisuudelle. Tiedotus ja kommunikointi on erittäin tärkeää. Meidän on varmistettava, että nämä rahoitusten kautta omistussuhteet eivät joudu kyseenalaiseksi. Yleinen tosiseikka on se, että pk-yritysmääritelmän pitäisi äh, koskea nimenomaan niitä, ettei olisi epäselvää, kenellä on oikeus hyödyntää tätä. Jos yritys ja määritelmää perusteettomasti laajennetaan, se voisi viedä pohjan tältä hankkeelta ja vaarentaisi valvonnan ja avoimuuden. Meidän mielestämme olisi soveliasta, että vähennettäisiin hallinnollista taakkaa ja annettaisiin kansalliselle säätelijälle jälleen valtuuksia. Tässä on oltava yhteisestä edusta kyse, se on meidän tavoitteemme, mutta tietenkin olemme mukana laatimassa kompromisseja. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen varjoesittelijämme. Haluaako esittelijä ehkä kommentoida? No. Ei mitään erityistä. Kiitos vielä kerran kollegoille. Tavataanpa huomenna. Jatketaan keskusteluja. Also let me stress that, uh... Minä haluaisin korostaa sitä, että arvostan kovasti teidän halukkuuttaanne tehdä yhteistyötä ja varmasti pääsette hyvään tulokseen. Äänestys Ekon valiokunnassa järjestetään kolmas joulukuuta täysistunto käsittely ei ole vielä päätetty. Tähän päättyi esityslistan kohta seitsemän ja nyt voimme suoraan siirtyä esityslistan kohtaan kahdeksan veroyhteistyötä koskevan fiskalisohjelman perustaminen. Tässä esittelijämme on Sven Giegold. Tässäkin on kyse tarkistusten käsittelystä. 35 on esittelijältä ja 77 muilta kollegoilta. Minulle kerrottiin, että kompromisseja ollaan laatimassa, mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijällemme ja sen jälkeen varjoesittelijälle. Edustaja Giigold, olkaa hyvä. Niin. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kertoa teille, että kompromissit on jaettu ja me olemme tässä hyvällä tiellä. Poliittisesti tämä on todella tylsä mietintö, joka on äh, siinä mielessä tavallaan ristiriidassa asian äh, tärkeyden kanssa. Meillä on hyvä perinne täällä parlamentissa, että autamme unionia torjumaan veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa. Ja tässä hengessä minun on sanottava, että tarkistukset ovat tämän suuntaisia. Olin erittäin iloinen huomatessani, että puoluerajat ylittävästi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta on tuettu fiskaalismietinnön perusajatuksia. Meillä on ollut kuulemisia eri sidosryhmien kanssa, jotka ovat johtaneet hienosäätöön, mutta mutta periaatteessa kaikkia avainehdotuksia on tuettu ja minä olen ottanut huomioon kaikki parannukset, joita kollegat ovat esittäneet Joten kovinkaan paljon kiistaa tässä ei ollut siitä, että tämän hankkeen avoimuutta pitäisi lisätä ja pitäisi varmistaa, että poliittiset prioriteetit, joita olemme asettaneet täällä esimerkiksi erityisvaliokuntiemme puitteissa, kuvastuisivat tässä, kun me rahoitamme parempaa yhteistyötä kansallisten veroviranomaisten välillä. Ja sitten ollaan myös yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi yrittää korottaa budjettia ja budjettiehdotukset saada yhden sopivuksi monivuotisten rahoituspuitteiden kanssa. ECR-ryhmä, valitettavasti kollegat eivät ole täällä, siitä olisi kannattanut keskustella, eivät tukeneet sitä, että autettaisiin kehitysmaita varmistamaan, että ne osallistuisivat monenkeskisiin tiedonvaihtojärjestelmiin. Tämä on erittäin tärkeää, koska kehittynyt maailma nyt harjoittaa tätä automaattista tiedonvaihtoa ja joillakin kehittyvillä mailla on ongelmia ja Eurooppa voi ähm, kokemuksellaan auttaa niitä voisimme siis auttaa myös EUn rajojen ulkopuolella. ECR ei myöskään tukenut prioriteettilistaa, jonka laatisimme täällä ja joka sitten olisi ohjenuora fiskalisohjelman prioriteeteille. Valitettavasti ne, jotka tekivät perustavanlaatuisimmat muutokset tai esittivät perustavanlaatuisinta kritiikkiä eivät ole täällä, mutta meillä on varjostelijan kokous 20. marraskuuta. Nyt kun näen, kuinka laajasti täällä ollaan yhtä mieltä asiasta, olen ehdottanut, että tämä kokous järjestettäisiin henkilökuntatasolla ja jos erimielisyyttä ei ole, niin äänestäisimme 27. päivä marraskuuta ja sen jälkeen tämä menee E, täysistuntoon, koska tämä on yksi monivuotisten rahoituspuitteiden asiakirjoista, joten olen iloinen, että pystymme täällä e, olemaan hyvä mittatikku muillekin valiokunnille, joilla on monivuotisten rahoituspuitteiden e, asiakirjoja käsiteltävänä osoitimme, että toimimme ripeästi. Fiskaalisohjelma on hyödyllinen, se on osoittanut arvonsa ja olemme iloisia, että voimme tehdä siitä vielä hiukkasen paremman. Kiitoksia. Kiitos, että esittelitte tylsän, mutta tärkeän mietinnön. En ole nyt aivan varma, Alan, puhutko sinä EPPn puolesta, koska Eras Tolosan ei ole täällä tänään. Oikein mielellä, mutta en tunne kollega Stolojanin kantaa asiassa. Haluan vain sanoa, että jaan tässä täysin esittelijän ajatukset ja mielestäni hän oli hiukan humoristinen, kun hän sanoi, että tämä aihe on tylsä. Tämä aihe on poliittisesti todella tärkeä, taloudellisesti todella merkittävä, mm, mutta ennen kaikkea poliittisesti. Ja jos me nyt olemme pystyneet edistymään tällä vaalikaudella, kun toimitaan kiertoa ja verokikkailua vastaan ja on saatu aikaan yhteiset eurooppalaiset säännöt, jotta niiden kautta päästäisiin ehkä jopa yhteiseen yhdistettyyn veropohjaan, niin silloin emme kyllä ole menettäneet hukan, että saa aikaamme tällä vaalikaudella. Kiitos myös puheenvuorostanne, vaikka sitä ei ollutkaan suunniteltu. Ja sitten onko SNDstä ketään, herra Bayer? Please, Yud ähm, Baye, le rapporteur. Baye on varjoesittelijä ja koordinaattorina kannan vastuun ja olen varjon varjo. Ryhmä suhtautuu mietintään myönteisesti ja, ja katsotaan, minkälaisia kompromisseja tarjotaan. Tärkein kysymys on, Tärkeintä nähdä, ovatko tarkistuksemme hyvin otettu mukaan. Onko tässä mitään yllätyksiä? Tuskinpa. Mutta tärkeintä on kohdat 3, 4, 5 ja yritysverotus, Tiedevaihto. hallinnon koulutus ja ohjelmien ja muiden sopeuttaminen. Ja sitten täytyy voittaa ne vaikeudet, jotka veroyhteistyössä on ollut Euroopan tasolla. Ja aloittaa pohdinta sitä, miten verohallinnot olisivat edistettynä Brysselissä. Ja murtaa jäätä hallintojen välillä. rakenteelta, mutta pikemminkin mielenlaadulta. Kulkevat omia teitään. Kulttuurin pitäisi muuttua. Ja tarkistuksen 74 ja vastaava johdanto-osan kohtavat meille rakkaita. Me ehdotamme, että osana näistä seminaareja ja tapaamisia, joita verohallinnon edustajilla on, hallintajien ammattiliitot olisivat myöskin mukana. Koska loppujen lopuksi liitoilla on ymmärrystä hallint- omien hallintojensa logiikasta, joka voi olla vähän haitallista logiikkaa ja olisin pitäisikö löydessä. Pitäisi olla joku pieni hallinnollinen yksikkö, joka pitää yllä säännöllisiä kontakteja komission meidän kanssa, jotta voisi tarjota meille tietoja yhteistyön tilasta. Ja sitten rahanpesua tarvitaan viranomaisten kesken paljon enemmän rahanpesun suhteen. Ja esittelijä ajattelee samoin ja meistä on välttämätöntä muistuttaa, että digitalouden edistyminen on, on sinällään haaste – jota fiskalisohjelmassa ei ratkaista, mutta fiskalisin pitäisi sopeuttaa työkalunsa talouden digitalisoitumiseen ja myöskin digitalisoitumiseen digitaaliseen e-verotukseen. We are missing from... Kiitoksia edustaja Veres. ECRn eh, edustajalle paikalla. Se on harmillista, kuten herra Giegel sanoi, mutta eh, herra Tremos on täällä ja hän on nyt ryhmänsä lähettiläs. Kiitos puheenjohtaja. Varjostan tässä varjoesittelijäämme. Karolin Ahtaal on meidän varjoistelemme Hyvä Sven, Karoline pyysi minua, sanoi, että olit tehnyt hyvää työtä. Onnittelen sinua. I'm going to read, to read uh, what, uh... Joten nyt sitten luen, mitä hän minulle antoi tekstiksi. Sven satakan hyvän positiivisen mietinnön. Ja tässä on kuusi tavoitetta. Tarkistukset on, me olemme tehneet ensinnäkin prioriteetti parlamentin asema pitäisi antaa toimille, jotka liittyvät EU-jäsenvaltioihin. Ja jos budjettiin, budjetti sallii, silloin toimintaan pitäisi ryhtyä myös kehitysmaissa. toinen asia, jonka Karolin halusimme ottavan esille, että petoksenvastaiset toimet ja sen valtiotasolla yksilö, yksilöllisesti voisi vain siirtää petoksia naapurimaihin. Tämän takia, että tämä vältettäisiin, komission pitää koordinoida toimintaa. Sitten kolmanneksi fiskaliksen pitäisi pikkuhiljaa mahdollistaa se, että voidaan uudistaa raportointi- ja auditointivälineitä, jotta niitä yhdenmukaisella tavalla sovellettaisiin kautta EUn. Neljänneksi Liberaalit puoltavat sitä, että lisätään kahdella kolmasosalla budjettia kolmasella 38 000 eurolla ja pyydämme, että lisättäisiin sitten viidenneksi me haluamme, että komissio päivittää luetteloa valintakelpoista toimista. Tekstissä sitten kohtana kuusi liberaalit puoltavat sitä, että jatkuvasti pyydettäisiin raporttia raportointeja ja kerättäisiin tällaista tietoa. Ja pyydettäisiin vain yksi raportti. Karolina odottaa mielenkiinnolla tulevien päivien yhteisiä kokouksia. Kiitoksia. Thank you very much. You are today very helpful replacement. Kiitoksia oikein paljon. Olet todella hyvä korvaava jäsen tänään varjoesittelijöillesi. Haluaako joku puhua GUEsta? Ei, eikä meillä ole myöskään ketään ENFstä. Joten Haluaako joku muu vielä puheenvuoron vai haluaako komissio puheenvuoron? Ei. Jos eh, näin ei ole, niin sitten Sven. Niin. Eh, hyvät varjostelijat, hyvät ollaan. Me olemme kaikki tarkistukset, joita ryhmät ovat tehneet, ottaneet mukaan näin pohjimmiltaan. Näin myöskin herrastolainen tarkistukset koskien sitten mitä Peramanche sanoi SD-ryhmän tarkistuksista, voi sanoa, että tuen teidän tänne tuollaiseksi seminaariksi, mutta ymmärsin, että aikaisempien keskustelujen pohjalta haluttiin luoda jotain institutionalisoituneempaa. EU-tasolla. Saamme myöskin tietää, että mahdollisuus, että jäsenvaltiot hyväksyvät tämän, että olisi fiskaalistoimisto, joka siinä koordinaation napana kansallisten verohallintojen kesken ei olisi hyväksyttävää. Tämä ei ole vielä mietinnössä. En ole nähnyt tätä tarkistuksen muodossa. Ja nyt käännyn näiden suuntaan. Jos teillä on tällainen tarkistus hihassa, ottakaa se esille tiistai keskiviikon kokouksessa. Käy hyvin hyvin. Alden tarkistukset ovat osana kompromisseja, paitsi yksi, joka on oikeasti mielestäni mahdotonta. Ehdotin, että meillä on nykyisessä prioriteettilista, jota korjattaisiin delegoidulla säännöksellä. Joka meillä jotain taso ykkösellä, silloin sitä ei voi muuttaa delegoidulla säädöksellä. Tai sitten meillä jotain delegoidussa säännöksessä. Mutta ykköstasolla olevia asioita ei voi muuttaa delegoidulla säännöksillä, niin se täytyy toimia toisin. Mutta keskustelulle olen avoin. Mutta pitemmittä puheita. Jatketaan hyvää yhteistyötä. ja pyritään sitten fiskaalis poliittista ohjausta parlamentilta, mutta myös enemmän resursseja, kun koska se on saattanut lisäarvonsa. Thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia eh, myös varjoesittelijöille työstä. Tarkoituksena on äänestää valiokunnassa 27. päivä marraskuuta. Tähän päättyi siis esityslistan kohta kahdeksan. Nyt meillä on ihan lyhyt viiden minuutin tauko ja sitten, jos en aivan väärässä ole, niin jatkamme edustaja Beresin johdolla, joka on ystävästi lupautunut johtamaan puhetta. Joten jatkamme ihan muutaman minuutin kuluttua. Euh, Hyvät kollegat, ehdottaisin, että jatketaan äh, puoli minuuttia aikaisemmin kuin oli tarkoitus, kohta yhdeksän. Siinä käsitellään Minagilin mietintöä. Äh, minun tämä, tämä koskee ma- vertailuarvoja, vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja. Ja nyt tutkimme tarkistuksia. Envi- ja ITRE-valiokunnat antavat lausunnon. Nina Gil, saat puheenvuoron. Kuinka paljon näitä tarkistukset onkaan tehty? 242. Aika hyvä keskustelupohja meillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja haluaisin vain muistuttaa oikeastaan kaikkia siitä, että nopeana tiivistelmänä tästä mietinnöstä ajatuksena on valtavirtaista kestävyys äh, rahoitusalan vertailuarvosektorilla ja pyrimme nyt siihen, että tämä mietintö ei keskittyisi mihinkään kapean markkinasektoriin, vaan yrittäisi saada vertailuarvon markkinat Pariisin sopimusten mukaisiksi. Ja meidän pitää ottaa, varmistaa, että toiminta johdonmukaisesti myös tulevaisuudessa ja oikeuden varmuus säilyy. Tämän pitää liittyä tähän pääehdotukseen. Ja sitten on muutamia uusia ajatuksia, joita on tullut esille, jotta voidaan vauhdittaa kilpailukykyä tällä sektorilla. Meidän me tarvitsemme maksu, maksusta arviointia, pitää varmistaa, että ne ovat avoimia. Ja sitten on tällainen tarkastelulauseko, jonka mukaan analysoidaan uuden asetuksen vaikutuksia miten se vaikuttaa rahoitusalan vertailuarvo markkinoiden, onko täytetty parin sopimuksen vaatimukset. On siis 242 tarkistusta, suurin osa varjoesittelijöiltä oikeastaan on muutamia muitakin kyllä mukana. Mutta jos voisin jakaa ne neljään isoon tarkistusryhmään, josta olemme keskustelleet varjoesittelijöiden kokouksissa. Ensimmäinen ryhmä itse asiassa liittyy tähän nimeen, joka otitte esille, vähähiilisyyden vertailuarvot ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot. Ei ole oikeastaan konsensus, konsensusta olemassa tai sovittua yhteisymmärrystä siitä, että nämä nimet eivät ole ihan selkeitä sen suhteen, kun ajatellaan, mihin tällä tekstillä pyritään. Joten me haluamme varmistaa, että nimi ja määritelmä, siis ei vain nimi yksin, tulee selvä, ja vältetään se, että johdettaisiin harhaan jotenkin sijoittajia. Ja samanaikaisesti haluamme valtavirtaistaa kestävän rahoituksen tai kestävyyden rahoituskysymykseen. Meidän pitää ehkä ottaa käyttöön erilaisia luokkia. On tehty moniakin nimiehdotuksia näissä 92 tarkistuksessa ilmastosiirtymä, kielte, negatiiviset hiilivertailuarvot, positiiviset vertailuarvot, nettovähennys, vähennykset ja Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot, joten tänään yritän, tai aion kierrättää kompromisseja teidän parissanne koskien näitä nimiä, jotta voidaan ehkä onnistua sopimaan parista tai kolmesta, riippuen siitä, miten keskustelu etenee. Meillähän on kokous keskiviikkona. Silloin tarkastelemme asiaa yhdessä. Sitten toinen iso ryhmä tarkistuksen, tämä on 25. Tämä liittyy komission ja delegoituihin säädöksiin. Tässä laitetaan liikkeelle siitä, poistetaan kaikki delegoidut säädökset ja sitten taas ja paljonkin keskusteltiin ensimmäisen tason toisen tason roolia asiassa. Meillä on kompromisseja, joita tulemme teille välittämään tästä aiheesta. Esimerkiksi kuinka voimme määritellä mahdollisimman hyvin pitkälle jo ensimmäisellä tasolla ilmoittelemme liian kuvaavia tai poissulkevia. Meidän pitää keksiä joku käytännönläheinen tapa toimia. Sitten to, kolmas alue 50 tarkistusta, tarkistusta liittyy liitteeseen. Tässä on kyse siitä, miten komission pitäisi olla mukana asiassa mikä pitäisi komission roolin olla, valvojan rooliko vai ehkä tällainen luvananto-malli? Ja riippuen sitten metodien luonteesta on sellainen ehdotus kyllä, että meidän pitäisi jättää tämä itse alan päätettäväksi, koska sieltä löytyy asiantuntemusta tällä saralla. Ja sitten vielä lopuksi yksi alue, joka liittyy siirtymävaiheen pidentämiseen koskien kriittisiä vertailuarvoja joissakin tapauksessa – on oikeastaan kolme tarkistusta tästä aiheesta. Kaksi EPPstä, varjoesittelijältä Ansanderilta ja EPPn koordinaattorilta Markus Ferberiltä ja yksi tulee Aldesta myös Karolan Nasdaalilta. Tiedän, että jonkin verran ollaan huolissaan siitä, mitä yleensä vertailuarvojen kohdalla tapahtuu vertailuarvo asetuksen parissa, mutta en ole varma, että ongelma tähän erityiseen yleisongelmaan löytyisi tämän mietinnön yhteydestä. Siksi siihen tässä kuitenkin pyritään. Tiedätä hyvin samantyyppisiä tarkistuksia on tehty Euroopan valvojaviranomaisten uudistuksen yhteydessä, joten haluaisin todellakin valiokunnalta nyt suuntaa ohjeistusta sen suhteen. Oletteko te sitä mieltä, että tämä, tähän kysymykseen pitää puuttua tämän asian yhteydessä? Se olisi kyllä ongelmallista, koska yleensähän me haluamme parempaa lainsäädäntöä, emmekä haluaisi tätä asiaa tässä käsitellä, mutta haluan kyllä kuulla ensin kommentteja muilta. Tulen laatimaan tästä kompromisseja myöhemmin sitten, kun saan hiukan suuntaa valiokunnalta. Ehkä nyt haluan kuulla ensin kollegoja ennen kuin esittelen asiaa enemmän. Kiitos. Ja nyt Alalla Masur, joka on Ansanderin korvaaja. Olen Varjon varjo. Meidän täytyisi Ekonin puolesta osoittaa kunnioita Jacques Brelille, joka kuoli 40 vuotta sitten. Hän oli suuri belgialainen runoilija ja belgialainen laulaja ja runoilija. Hänen kuulensa laulunsa Älä jätä mua, anna minun olla sinun koirasi varjo, näin lyhentäen. Ja tässä hengessä haluaisin teille ilmaista Ansanderin näkemyksen. Hänen mukaan tässä meidän täytyy luoda vähimmäisvaatimukset no, matala hiilisuuden ja hiilipositiivisuuden vertausarvot. Ja rohkaisee meitä realismiin, että emme voi me pakottaa kaikkia Euroopan indeksejä suuntautumaan Pariisin mukaan. Erityisesti meidän täytyy vähentää kasvuhuonekasvujen päästöjä, mutta ei ole se kuitenkaan hyvä laajentaa tekstin sovellusalaa niin, että investoijat eivät sitä oikein ymmärtäisi. Kuten komissiakin esittelemäkin viittaa johonkin kakkostason toimiin, ne koskevat ainoastaan teknisiä toimia ja Hans Sanders on samaa mieltä Estelian kanssa. Kun aiheet ovat poliittisempia, niiden pitäisi olla poliittista arbitraasia kahdenlaisen vallan käyttäjän kesken. Hallinnon indeksimetodologian suhteen on tärkeää, että säännöt ovat riittävän joustavia, jotta rahoitusinnovaatio voi edetä ja voidaan tek- nopean teknologian kehitykseen sopeutua kestävän kehityksen alueella. Ja on tärkeää, että liitteissä on asioita, jotka säilyttävät joustavuuden ja esitelmäkin pois siitä. Ja tänään jotkut indeksien hallinnoijat, jotka tämän kolmessa maassa, eivät ole rekisteröityneet Euroopassa. Ja tämän viipymän vuoksi olemme tilanteessa, Euroopan rahoituslaitokset eivät voi enää hyödyntää näitä indeksejä vuodesta 20 lähtien, joka saattaa horjuttaa rahoitusmarkkinoita. Ja tätä täytyy yksityiskohtaisemmin tarkastella. Ja jos ajatellaan, tässä on kaksi toimien tärkeyttä. On tärkeää Hansanerin mielestä, että asetus astuu voimaan vasta kun kakkostason toimet on julkaistu. Ja on tärkeää, että siirtymässä kestävän taloutta kohti ei mitään sektoreita priorisoida pois. Siirtymään tarkoitus on saada kaikki toimimaan paremmin, eikä mitään sektoreja saa de facto sulkea pois tai muuta mennään komission ehdotuksen, ehdotusta vastaan. Kiitos. ECR. Ei ketään. Liberaalle. Vaharjastelija on paikalla. Pyydän. Dear Mrs. Jill. Kiitos oikein paljon. Hyvää Rova Jill, hyvät kollegat, kuten jo aikaisemmin sanoin, toivotan tervetulleeksi komission ehdotuksen. Tämä tarkoittaa, että minä uskon siihen, että luodaan EUn merkki vähähiilisille vertailuarvoille. Tällainen merkki voisi olla vetovoimainen uudelle standardeille ja tämä vetovoima johtaisi siihen, e, että tämä vaatisi sen, että tämän merkin tai vertailuarvon käyttö olisi vaihtoehtoinen. Jos sitä halutaan tehdä pakollinen, niin se ei ole toivottavaa, koska se sisältää kaksi riskiä. Ensinnäkin olisi erittäin vaikea määritellä, kuka soveltamisalan alaiseksi kuuluu ja olisi hyvin helppo välttää sen alle kuuluminen. Ja toiseksi riske esimerkkinä olisi, että A, määrittelisimme metodologian ja tällä tavoin tukahduttaisimme innovaidien markkinoilla, tai B, panisimme komission määrittelemään, mikä sopiva vertailuarvo voisi olla tai ei voisi olla, ja silloin komissio ottaa eh, velvollisuuden harteilleen, joka eh, on eh, Ähm, kuluttajan asia, koska vertailuarvo itse ei määrittele pääoman virtoja. Tämä riippuu aina sijoittajan valinnasta. Kiitoksia. Kiitos. Molly Scott Cato. Kiitoksia Pervans, kiitän Niinaa hänen työstään tähän mennessä hyvässä hengessä on toimittu. Hän niin on järjestänyt jo pari, pari edustajan kokousta. Meillä on ollut erittäin hyödyllisiä keskusteluita. On sellainen yhteisymmärrys, että määritelmät samoin nimet kahdessa eri hiilivertailuodossa niitä täytyy siis muuttaa. Meidän tavoitteenamme vihreissä on olla todella kunnianhimoinen, mitä tulee ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, mutta ei voi olla liian äh, esitä liian sitovia vaatimuksia. Tässä tapauksessa ala on pidemmällä kuin komission oletusarvot ja on tärkeää, että parlamentti on johtoasemassa ja ehkä voimme keskenämme tehdä huomattaviakin parannuksia asiaan. Olemme tyytyväisiä voidaan nähdä, että ehdotus, jonka teimme vertailusta koskee ilmastosiirtymän vaiheen on saanut hyvän vastaanoton ja olemme sitä mieltä, että matala-arvoisen vertailuarvon pitäisi kattaa jo nyt vihreät yritykset. Tällä hetkellä tämä tietenkin tulee olemaan pieni määrä yrityksiä, mutta on tärkeää määritellä tämä selkeästi. Se hyödyttää niitä sijoittajia, jotka haluavat investoida rahansa vihreään mar- markkinarakoon, jotta ei synny mitään viherpesua. Mutta sitten siirtymävertailuarvo tässä kattaa ne, jotka eivät ole vielä so- mu- par- Pariisin sopimuksen mukaisia, mutta pyrkivät kuitenkin vähentämään hiilipäästöjä ja ovat esittäneet kunnianhimoisia todennettavia hiilivähennyssuunnitelmia itselleen ja tytäryhtiöille. Tämä loisi kannustimia suurelle yrit- määrälle yrityksiä, jotka eivät ole vielä tarpeeksi ympäristöystävällisiä, voivat vähentää vähentää päästöjään kohtuullisessa aikarajoissa kunnianhimoisella tavalla. Tämä auttaisi vihreän rajoitusten pääsevän valtavirtaan. Kuitenkaan emme puolla määritelmiä ja metodeja, joissa ennakoidaan jonkinlaista äh, nettoutusta. Kaikki yritykset, jotka liittyvät tiettyyn vertailuarvoon, niiden pitäisi antaa selkeästi myönteinen vaikutus ja vähentää hiilipäästöjä eikä tehdä näitä säästöjä toisaalle ja sitten päästöjä muualla. Me olemme valmiit tekemään yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, jotta varmistetaan vertailuarvon laatu, mutta emme estä kuitenkaan innovoiden toteutumista. Ilmastolla kehittyy jatkuvasti, joten vertailuarvojen pitäisi pyrkiä, myös pyrkiä kannustamaan käyttämään viimeisimpiä kehitysmuotoja. Meidän korostamme myös, että jotkut kohdat komission ehdotuksessa ovat turhia, koska ne toistavat vaatimuksia, jotka löytyvät muualta lain lainsäädännöstä, joten vihre, vihreinä olemme vaikeassa tilanteessa, että joudumme jopa ehdottamaan poistoja ja halusimme muita tukemaan meitä, jotta poistetaan tällaisia turhia lainsäädäntökohtia. Sitten vielä lopuksi me vastustamme vahvasti niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät muuttamaan osaa rahoitusalan vertailuarvodirektiivi, joka on tässä kattodirektiivi, mutta se ei liity mitenkään hiilivertailuarvoihin. Nämä Ymmärrämme, että nämä tarkistukset voisivat johtua lobbaustoimista rahoitusalalla, jotta ne saavuttaisivat omat tavoitteensa, mutta niillä ei ole oikea paikkaansa tässä meidän mielestämme ja ehkä saamme aikaan yhteisymmärryksen tästä asiasta. On tullut selväksi, että nämä tarkistukset ovat välttämättömiä, että vältetään rahoitusalan häiriöitä, mutta emme ole nähneet tästä mitään todisteita, emmekä ole kuulleet mitään tämän suuntaista valvojilta jotka valvovat vakautta, joten me olemme pitkälti edenneet asiassa olen optimistinen yhteistyöstä esittelen suhtaan Vo- tätä kautta varmasti voidaan vahvistaa paljonkin komission ehdotusta. Kiitos tuosta panoksesta keskustelua. Gua ei selvästi ole paikalla. Sen enempää kuin muutkaan ryhmät. Komissio on paikalla, mutta ei halua puhua, joten ei se myöskään puheaikaa saa. Haluatko joku sitten puheenvuoron muuten? Sirpa Pietikäinen. Sirpa. Thank you very much. And, uh, quite an... Kiitos oikein paljon. Varsin monet kollegamme ovat uh, tehneet työtä uh, kestävän rahoituksen parissa ja me tiedämme, missä tässä ongelmassa on kyse. Ongelma on se, että ei pitäisi keskittyä pelkästään ilmastoon, koska jos keskittyy pelkästään ilmastoon, niin vaikutus on se, että syntyy kuplia, samantyyppisiä kuplia ja ongelmia kuin palmuöljyongelma, koska ei oteta riittävästi huomioon, millaisia vaikutuksia sillä on muuhun resurssitehokkuuden alueisiin ja yhteiskunnallisiin hallinnointiin, joten näiden vertailuarvojen pitäisi huomioida myös kaikki muut kysymykset, vähimmäistaso ja se, että ei aiheuteta haittaa, mutta kyllä ympäristövaikutusten pitäisi kaikissa kohdin olla edes vähän myönteisiä. Ja vaikka emme halua tällaisia mustia listoja missään kohdin lainsäädännössä, ja minä en pidä sitä myöskään kaikkein tehokkaimpana tapana toimia, niin tässä vertailuarvoissa pitäisi olla tällainen elementti, että se kuvastaa myös negatiivisia vaikutuksia. Tämä on vähän hankala juttu, että miten tämä hoidetaan Äh, vertaisarvioinnissa, mutta kun, kun vertaisarvot perustuvat indikaattoreihin ja indikaattorit oma-aloitemietinnöstä ja ilmoitusvelvollisuudessa ja nyt tämä on tarkoitus kuvastua samantapaisesti taksonomiassa, joten kyllä tämän pitäisi näkyä myös vertaisarvioissa. Joten kun vertailuarvo luodaan, niin sitten voi päättää, että kuinka paljon se ylläpitää biodiversiteettiä tai kuinka paljon se vaikuttaa myönteisesti ilmastoon tai muihin asioihin, mutta kun laskelma tehdään, niin laskelman pitäisi perustua harmonisoitoihin indi- indikaattoreihin, jotka on kehiteltävä ja on käytettävä samoja elinkaarianalyysejä, jotta meillä ei ole erilaista asetusta ja laskentamallia toisilla sektoreilla – ja erilaisia sääntelyä. Ja sitten kun näitä indikaattoreita käytetään, niin se helpottaa ongelmaa, koska sitä voidaan osoittaa, että hyvä on, Tämä lisää biodiversiteettia tai ei muuta biodiversiteettia aiheuttaa hyvin paljon myönteisiä ilmastovaikutuksia, ei ole mitään yhteiskunnallista haittaa. Tai jos olisi toisin, niin sitten paljastuisivat tällaiset palmuöljytapaukset, että myönteinen vaikutus tässä kohdin, mutta kielteisiä vaikutuksia tässä kohdin. Tai sitten jos on kyse elinkaarianalyysistä, niin se todella osoittaisi, että jos jos eh, vaikka mm, eh, tuodaan maahan eh, jäänteitä tai palmuöljyä toiselta puolta maapalloa, niin silloin energiajalanjälki ja ilmastojalanjälki kokonaisuudessaan olisi kielteinen ja silloin sitä vertailuarvoa ei voitaisi pitää myönteisenä, joka edistää tämän tyyppistä aktiviteettia. Halusin vain sanoa tämän, koska minun mielestäni tämä on yksi suurista, tärkeistä askelista ilmastonmuutoksessa ja resurssitehokkuudesta melkein yhtä tärkeä kuin tilinpito finanssialalla ja meillä pitäisi olla tällainen harmonisoitu lähestymistapa eh, vertailuarvoissa taksonomiassa ja eh, ilmoitusvelvollisuudessa. Toivottavasti voisitte ottaa tämän huomioon, kun teette eh, lopulliset kompromissit. Kiitoksia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Sirpan kanssa. Kysymys on voitoista planeetasta ihmisestä vähän kuin kestävän kehityksen tavoitteet. Painottaisin kuitenkin toistakin asiaa, josta puhumme viime kierroksella. Me, me emme... Me olemme toimista julkaiseminen ja verokkiarvot arvottavat osa toimintaohjelmaa. Se, mitä me teemme tässä, sen pitäisi olla valtavirtaa. Ja pääviesti rahoitusmarkkinoilla, että maailma muuttuu, kes, eläkää sen mukaan. Rahoitusehtoilla on mahdollista innovaatiota, mutta sitä täytyy vapauttaa näillä toimilla. Yksi erityinen huomio verkkiarvosta. Korkeintansa asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Tiimain painotti verkkiarvojen merkitystä, koska nykyiset ovat erittäin harhaanjohtavia. Hän painotti sitä, joten tein tarkistuksen, jossa sanotaan, että vaikka olen Sirpa samaa mieltä, meidän täytyy olla kuitenkin erittäin samalla linjalla Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja tämän tarkistuksen, jossa pyritään se, että neljän vuoden kuluttua näiden vertailuarvojen pitäisi olla Pariisin sopimuksen linjoilla, mutta pääpyrkimys tässä oli, että, että tämä saadaan osaksi investointipäätöksentekoa. Ja niillä Jellillä on erittäin kiinnostava tarkistus, jossa sanotaan kriittisten indeksien hallinnoijien pitäisi seurata varsinaisemmasta EU-lainsäädännön mukaisesti. Eli ei kaikkien indeksiarvoisen pitäisi olla tämän mukaisia, mutta kriittisten pitäisi olla. Mutta korkean tason asiantuntijaryhmää tiiman painottivat vertailuarvoja, että, että kestävän kehityksen tavoitteesta tulisi valtavirtaa rahoitusalalla ja siihen me pyrimme. Itse haluaisin ottaa puheenvuoron tässä vaiheessa ja sitten muutamia ajatuksia. Niin No, mutta siis hiilivertailuarvoja on hyvä, että keskustelua on käyty myös korkean tason työryhmässä, missä on ollut mahdollisuus laajentaa tätä sovellusalaa, otetaan huomioon kaikki ESG-aspektit, ympäristö, sosiaali- ja hallintokysymys. Niitä on, niistä on kunnolla keskusteltu. Muistan oikein hyvin, että parikin kertaa olemme keskustelleet Timmermansin kanssa ja tämä asia on ollut esillä. Olemme esittäneet oman kantamme jos liikaa rajoitetaan asioita hiilivähennyksen kohdalla, niin silloin ehkä emme pystykään tarttumatilanteeseen, mutta kuitenkin tämä alle kahden asteen strategia on ollut tässä moottorina ryhtyä toimintaan. Tätä asiaa tietysti pitää käsitellä, mutta sehän ei vielä riitä. Varmasti olette samaa mieltä. Sitten toinen seikka. Uskon, että jos katsotaan ei vaan tätä teknistä puolta, kun tarkistetaan indeksejä. Minkä takia keskustelut käydään? Sitä käydään sen takia, että yritetään eh, estää kahden blokin eristäytyminen indeksit ja rahoitus ja toisaalta ekologinen siirtymävaihe tämä miinus kahden asteen tavoite ja nämä konkreettiset eh, sillat, joita ollaan rakentamassa, liittyy juuri tähän, mitä nyt täällä tehdään ja siksi mielestäni onkin tärkeää miettiä sitä, miten tämä pyrkimys otetaan huomioon ei vain näissä viitasuun liittyvät tällaisiin kapealaisiin markkina-alueisiin, vaan että katettaisiin kaikki indeksit jossain vaiheessa. Mielestäni ei pidä hylätä ajatusta siitä, että pitää sovittaa yhteen indeksit ja tämä tärkeä huolenaihe, joka pitää ottaa huomioon silmissä muutkin. Ja mitä tulee sitten toteutusaikatauluun, olisi hyvä, että ei lykätä tätä loputtomiin. Kaikki, mitä voidaan saada aikaan välittömästi, niin näin pitää tehdä, eikä pidä mennä siihen ansaan. Tässä sanotaan, että ensin tarvitaan tämä luokitusjärjestelmä ja siinä edetä, koska luokituksen kohdalla edistymismahdollisuudet tällä vaalikaudella ovat näen tässä nyt neuvonantajani äh, ruumiin kieltä, kehon kieltä, hän on kovinkaan optimistinen. Se, että konkreettisesti voidaan viedä tämä asia loppuun, se on aika pieni mahdollisuus. Ja kaikki, mitä voidaan saada aikaan, niin pitää tehdä, koska muuten ei tiedä mitenkään. Sitten vielä viimeinen asia, jonka esittelijä otti esille tarkistuksista joita kutsun tässä lainsäädännölliseksi retareiksi tai pelureiksi Mm, niin halutaan avata uudestaan neuvottelut, joita olemme käyneet aikaisemmassa tekstissä, jossa käsiteltiin verta indeksejä ja siis kriittisiä indeksejä. Ja olen nähnyt tarkistuksia, jotka tunnen kyllä ihan ulkoa, koska ne ovat ihan samat tarkistukset kuin silloin aikaisemmin samat esittelijät, samat tekijät tekivät, kun käsiteltiin valvontaviranomaisten uudelleen tarkastelua silloin asetusta kriittiset indeksit, näistä käyty keskustelua avattiin uudestaan neuvottelutilanteessa, jotta otettiin huomioon, miten se vaikuttaa valvontaviranomaisiin. Ja johdonmukaisuuden nimissä mielestäni meidän pitää käsitellä tätä kysymystä. Jos nyt päätetään, niin tästä pitää yleensä keskustella Käytännössä tämä on aikataulukysymys, toteutuskysymys koskien kriittisiä indeksejä, missä valvojat meille kertovat, että tämä on liian monimutkaista, ei pystytä tällaiseen, tarvitaan enemmän aikaa. No, joka tapauksessa pitäisi varata tämä, jättää tämä keskustelu siihen, kun tarkastellaan uudestaan valvontaviranomaisia tai puhutaan tästä kyse, kun avataan tämä toinen asetus. Ja ymmärtääkseni valiokunnan puhe, komission puheenjohtaja on Samuel Linnolle. Hän ehdottaa, että nämä tarkistukset jätettäisiin tätä keskustelua vasten. Sitten vielä esittelijä. varmakin haluatte loppupuheenvuoron. Yeah, thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon ja kiitoksia kaikille kommenteista ja erityisesti varjoesittelijöille – jotka tapaan tällä viikolla uudelleen. Ja muille äh, keskityn nyt teidän puheenvuoroihinne, koska ette ole varjoesittelijöiden kokouksessa. Haluaisin sanoa että Sirpalle ja Poolille, että alkuperäinen ehdotus luonnokseni itse asiassa keskittyy hyvinkin voimakkaasti siihen, että otetaan SNG mukaan. Ja olen korostanut sitä myöskin tässä yhteenvedossa, että on tärkeää otamme huomioon sen, mitä korkean tason ryhmä on asiasta sanonut. pitäisikö sen olla yhteensopiva kaikkien vertailuarvojen kanssa tai joidenkin vertailuarvojen kanssa. Kun minä tein alkuperäisen mietintöni niin sanoin, että kaikki vertailuarvot, niin kaikki muut varjoesittelijät, ehkäpä yhdellä poikkeuksella, sanoivat yhteen ääneen, että kaikki vertailuarvot ei tule menemään läpi, se ei onnistu. Ja olet jo kuullut, että jotkut täällä sanovat, että sen pitäisi olla vapaaehtoinen ja niin poispäin. Joten siksi tein tämän toisen tarkistuksen. Tarkoituksena oli varmistaa, että tämä tämä avainvertailuarvoa käytettäisiin kriittisenä tai merkittävänä vertailuarvona, koska ajattelin, että kaikki eivät tule hyväksymään sitä, että kaikki vertailuarvat olisivat tässä, mutta Mm, kaikesta vielä kuitenkin keskustellaan, näistä kompromisseista vielä keskustellaan. Paul, paljon siitä, mitä sinä sanoit, sitä olen mietintöluonnoksessani korostanut. On tärkeää, että äh, valtavirtaistamme tätä. Kyse on parlamentin uskottavuudesta ja me yritämme keskusteluissa ja kompromisseissa varmistaa sen, että tulos on sen mukainen. Myös varjoesittelijöillä on eri näkemyksiä siitä, pitäisikö tätä aikarajan jatkamista pitäisikö se ottaa mukaan, mutta puheenjohtaja sanoisin, että keskustelisimme näistä asioista erikseen työryhmissä. Me, komissio ei halunnut kommentoida, mutta minä olisin halunnut vähän selvennyksiä, sillä jotkut kysymykset, jotka ovat nousseet esiin meidän työryhmissämme, jossa on kovasti kritisoitu metodia, jota komissio on käyttänyt äh, päästövähennysten laskemiseen. Ja yksi äh, kysymys, joka on noussut esiin, on se, että on sanottu, että nämä menetelmät ovat vanhanaikaisia ja ne pitäisi poistaa siksi. Voisiko komissio ihan lyhyesti kommentoida ainoastaan tuota kohtaa, mistä he tuon menetelmän löysivät? Jos täällä joku komissiosta olisi, siis se hyödyttäisi minun seuraavaa keskustelukierrostani keskiviikkona, jos joku voisi asiaa kommentoida. Kiitos. komissio. Onko komissio muuttanut mielipidettään? Paljon kiitoksia mahdollisuudesta vastata kysymykseenne. Metallogian suhteen olemme samaa mieltä, että hieman lisätyötä täytyisi tehdä. Tämä on teknisen asiantuntijaryhmän kakkosalaryhmän tehtävä. Ja se on nyt työssä ja tuon alaryhmän tehtävä on määritellä, mitkä ovat parat metodologiat. Miten saada mahdollisimman paljon dataa mukaan? Miten heisetään markkinoiden kehitystä eniten? Miten saadaan kehitystä, kestävän kehityksen tavoitteet äh, indekseihin? sisään rakennettu. Ja tämä on työryhmän tehtävä. Hienoa. Kiitos Selkeytykset, joka auttaa esittelijää työssään. Muistutan, että äänestysmietinnöstä on 3. joulukuuta. No testyslistan kohta 10. Wolf Klintzin mietintö kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävä markkinointi. Olen ymmärtävinäni, että alle ryhmän koordinaattori on Wolf Klintsin sijasta täällä. Ramatramassa pyydän. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, députés. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Klintz ei ole paikalla, joten korvaan häntä tässä. Hän välitti minulle pienen luonnoksen. Hyvät kollegat, ikävä kyllä, en pääse itse paikalle. Ja tässä kannanottoni. Tarkistukset, joita on tehty, ovat samansuuntaisia kuin itse lausuntoteksti ja on hyviä mahdollisuuksia saada suurin osa niistä mukaan itse tekstiin. Wolf Klins myös toteaa, että ensimmäiset kompromissit on laadittu ja ne on jo lähetetty kaikille varjoesittelijöille viime viikolla. Ensimmäinen varjoesittelijän kokous pidetään tämän viikon keskiviikkona ja Hänellä on kolme avainkysymystä, joista pitää keskustella. Ensinnäkin määritelmä ja e- e- ennakkomarkkinoinnin ehdot ja miten tätä voidaan soveltaa uusits e- rahastoihin ja miten pitää ilmoittaa markkinointitoimista. Sitten vielä yksi ongelmakysymys on PRIPS-tuotteiden tulevaisuudessa ja uusit avainasiakirjojen rooli. Tässä on tehty yhte, tästä on tehty yhteisiä tarkistuksia. Neuvosto on antanut ymmärtää, että se tukee parlamentin ehdotuksia. Minulla onkin kysymys komissiolta. Wolf Klintz esittää tämän kysymyksen nyt. Voiko komission edustaja tänään lyhyesti mainita, hyväksyykö komissio tämän ehdotetun ratkaisun myös? Kiitos. Merci beaucoup pour euh, le groupe du... Paljon kiitoksia. Alan Lamassuura varjoesittelijä. Kiitoksia. Nyt minä olen ihan oikea varjo esittelijä. Ja onnittelisinkin esittelijä tärkeästä työstä. Siitä, että hän on jatkuvasti pyrkinyt osallistumaan kaikki varjoesittelijät – ja ottamaan huomioon useimmat ehdotukset, joita teimme. Muistuttaisin nyt teitä kuitenkin vain muutamasta näkökohdasta, jotka tärkeitä mielestäni ovat. E- ensinnäkin tämä markkinointi ja edeltävä toiminta primarketin puoli. Konsensus olisi edetä tässä olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Eli tämä mahdollistaisi kaupallisen selvitystyön alueilla, joissa rastat eivät ole vielä toimineet. samoin muun markkinointi ja palomuurit etenemme vanhalta linjalta. Ja sitten Usitsista. Ukitsarahastot eivät käytännössä ole mitenkään vähittäiskauppatuotteita, piensijoittajatuotteita. Ja niitä voivat käyttää myöskin suuremmat investoijat. Siltä voi olla paljonkin sijoituksia. Mä pätäisin AIFään. Ja sitten Esman rooli – Me tuomme sitä, että luotaisiin ESMA-portaali, joka mahdollistaisi asiakirjan jättämisen ESMAlle. Ja myös tätä kautta kaikki saivat informaation sekä kansallisviranomaiset ja tämän alustan kautta nämä asiakirjat leviäisivät mitä meillä samalla olemme työtä olemme tehneet markkinointiesteiden suhteen ja sitten kustannukset ja maksut esittelee Saad Kamal kannattaa rationalisointia, että kustannukset ovat oikeutettuja ja ne ovat maksuja tehokkaasta valvonnasta. Mutta Brian Heisin tarkistusta ECRn tukemaa tarkistusten kannalta, joka koskee MMFää. Kaikki muistamme, mikä tämä keskustelu oli. Eikä kukaan halua enää palata tuohon keskusteluun nyt. Ja sitten on vielä yksi kohta. Lykätäänkö poikkeusta ukitsille uusi Pripseille vai eikö lyk... anneta poikkeusta? Esittelijä kannattaa ehdotusta, että kokouskomission kanssa asiasta. Ja jos sellainen syntyy, millä me otamme siihen osaa. Ja sosiaalistyryhmä ryhmä Kiitoksia esittelijä. Haluan kiittää esittelijäämme. Ja vahvistan, että saimme nämä kompromissitarkistukset ja olen samaa mieltä, että on, nyt ollaan hyvällä tiellä kohti ratkaisua tässä asiassa. Päähuoleni minulla on sijoittajien suojelu ja mitä tulee ilmoituksiin tiedottamiseen, niin tietysti haluamme rohkaista rajat ylittävää toimintaa ja pitää olla mahdollista – osallistua markkinoille ja poistua sieltä ilman liian suuria hankaluuksia ja monimutkaisia järjestelyitä, mutta meidän pitää kuitenkin huolehtia investointien, investoijien suojelusta. Tämän takia minä ehdotan omassa tarkistuksessani sitä, että ilmoittanut mahdollista, jos ei ole mitään vähittäissijoittajia enää jäljellä markkinoilla, mutta meidän pitää varmistaa, että jos on ketään sijoittajia jäljellä vastaanottajan maassa, niin heidän pitää saada kunnollinen asianmukainen suoja, heitä pitää tiedottaa asioista asianmukaisella tavalla. Samassa hengessä täytyy sanoa, että en kovinkaan paljon puolla sitä, että otettaisiin käyttöön esimarkkinointi usitse tässä yhteydessä, koska usits on yleensä tällainen vähittäistuote, ja jos otetaan tähän mukaan, niin en tiedä, minkälaisia vaikutuksia tässä syntyy, koska se on nyt uusi ajatus, ei ole mitään vaikutusarviointia asiasta tehty, joten ainakin meidän pitäisi tietää, minkälaisia seurauksia syntyisi tällaista muutoksesta. Sitten olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi avata ähm, tätä IFM-asian uuden avaamista, koska sitä oli mielestäni hyötyä. Sitten minä hiukan hämmentää nämä lukuiset ehdotukset tiedonvaihdosta, joten mitä tulee suhteita kansallisten viranomaisten välillä, olisi viisasta informoida vastaanottajamaata etukäteen, minkälaisista aikomuksista ryhtyä ennakkomarkkinointiin voin kyllä hyväksyä sellaisen ajatuksen, että kansalliset, kansallinen viranomainen saa jälkikäteen tietoa asiasta, mutta mielestäni olisi kyllä parempi informoida viranomaista siitä, mitä markkinoilla oikein tapahtuu. Sitten mitä tulee tiedonvaihtoon kansallisten viranomaisten ja ää, Euroopan arvo, arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä, varmasti kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että pitää varmistaa, että asia, tarvittavaa tietoa välitään, mutta ei pidä sotkea tätä niin, että on liikaa tietotulvaa, koska liiallinen tiedon määrä myös tappaa tavallaan tietoa. Ja olisikin hyödyllistä, jos ESMA voisi antaa meille hiukan suuntaa olemassa olevista tietokannoista, miten niitä voidaan täydentää. Ja joka tapauksessa olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi sopeuttaa tieto, informaatio ja yhteys viranomaisten ja ESMA välillä. Mutta mielestäni kuitenkin olemme tässä hyvällä tiellä, koska esittelijä on pystynyt saamaan ripässä ajan, ajassa näitä tarkko- kompromisseja. Hessiar ei ole paikalla, mutta vihreiden puolesta Sven Giegold. Kiitoksia toverit. Halusin vain keskittyä avainkysymyksiin Noin yleisesti olemme samaa mieltä komission toiveen ja esittelijän ja suurimman osan kollegojen toiveen kanssa, että markkinat pitäisi avata pääomamarkkinaunion valossa ja poistaa turhia esteitä eurooppalaisilta pääoman liikkumiselta, samoin varmistaa vahva kuluttajansuoja Siinä on kyse itse asiassa kolikon kahdesta puolesta. Mutta meillä on myös muutamia ongelmia tässä, vaikka kompromissit ovatkin liikahtaneet hiukan oikeaan suuntaan, mutta minun on sanottava, että me uskomme, että kun on kyse systemaattisesta markkinoinnista, Tällainen shall olisi parempi sana tässä kuin may. Meillä on jäsenvaltioiden kohdalla meillä on may, eli kun otamme käyttöön Euroopan laisia sääntöjä, meillä pitäisi olla korkeampi kuluttajan suojataso. Ja tämä on erittäin tärkeää, että voidaan varmistaa, että ihmiset eivät saa sitä vaikutelmaa, että vahvemmat pääomamarkkinaunioni unioni vähentää kuluttajan suojan tasoa. Olemme myös iloisia siitä, että kompromississa artiklasta 2 äh, on nyt selvästi äh, määritelty riskit ja hyödyt, kun ostetaan äh, jotain osakkeita tai yksiköitä ja myös suuntaviivoja on nyt päivitetty tekniseksi säätelystandardiksi. Ja olen myös iloinen siitä, että täällä on tämä meidän ehdotuksemme, että markkinoinnin pitäisi sisältää hyperlinkkejä äh, äh, esitteisiin ja avaintietoihin ja äh, meillä pitäisi myös olla ähm, kollektiivisia valitus- ja kanneoikeuksia täytäntöön pano on erittäin tärkeää, kun on kyse kollektiivisista kuluttajan oikeuksista. Ja kun on kyse markkinoinnista, niin meidän mielestämme komissio alkuperäisessä ehdotuksessaan on saanut aikaan hyvän tasapainon ja me kannatamme sitä, että tuo tasapaino säilytetään. Niin meidän pitäisi rajoittaa ennakkomarkkinointi ainoastaan näihin tiukkoihin ehtoihin. Olemme iloisia, mutta tämä tarkistuksenne 135, joka liittyy epäviralliseen eh, ilmoittamiseen rajat ylittävästä ennakkomarkkinoinnista on mukana tässä kompromississa. Se on meidän mielestämme askel eteenpäin. Minun on myös korostettava sitä, että tämä ajatus siitä, että heikennettäisiin asetusta ennen kuin sitä on ylipäätänsä pantu täytäntöön. Mm, tätä haluavat kollegat Heisi ja Kamal ECR-ryhmästä se tuntuu huonolta vitsiltä ja olen iloinen, että kaksi suurta ryhmää ovat selvästi vastanneet, että e, me emme hyväksy, että jos otetaan käyttöön tiukempia sääntöjä seenaveille, niin että se nyt jotenkin kumottaisiin ennen kuin se on edes astunut voimaan. Tämä on hyvin yllättävä veto. Ja sitten lopuksi haluaisin korostaa sitä, kiittää ja kiittää esittelijää siitä, että tämän viikon varjoesittelijöiden kokouksessa me tulemme tapaamaan komission ja neuvoston edustajat ja keskustelemaan PRIPSistä ja UKITSKITistä. Tämä on erittäin tärkeä, koska jos odotamme vielä pidempään PRIP BEPSin avaintietoasiakirjan käyttöönoton kanssa Ukitsissa, niin vaarannamme koko tämän ehdotuksen yhtenäväisyyden. Toisaalta avaintietoasiakirjan on toimittava ja odotan kovasti sitä, että voin kuulla komissiolta, voivatko he taata meille, että se toimii. Näissä olosuhteissa meidän pitäisi pitää kiinni siitä, mistä olemme äänestäneet, ja pitää avaintietoasiakirjaa tällaisena yleisenä välineenä. Kiitos. Mulla ryhmillä ei ole tai henkilöitä paikalle, joten annan puheenvuoron komissiolle, jolta puheenvuoro on pyydetty. Sitä ennen puhuisin omasta näkökulmasta kahdesta asiasta. Ensinnäkin rahamarkkinarahastot, jotka ovat tehneet tänne intervention. Uskon, että suurten ryhmien ja vihreiden kanta näin olen kuullut esittelijä kantaa. Ehkä esittelijän edustaja täällä voisi sanoa, että tämmöisen lainsäädännön kannalta erittäin ikävää. Muistamme, mitä keskusteluita meillä oli Esmania ja komission kanssa. Ja siinä komission oikeuspalvelut ilmaisi myös kantansa tästä. Täytyy muistaa lainsäätäjän halu, että että näitä ritareita, jotka markkinoille ei haluttu mukaan. Siinä pyrittiin puuttua ykköstason säätelyyn. Sitten PRIPSit. Ja PRIPSin ja PCVM-lainsäädännön mukaan ottaminen meillä on sellaista ajattelua, että ykköstasolla toimitaan Prepsin mukaan ja sitten soveltamisen suhteen so- soveltamissa erittäin se vähän myöhemmin, jotka ovat sitä mieltä, että Pripsin täytäntöönpano on lykätty, jotta muut projektit lykkäytyisivät. on yksi maa, joka on halunnut kovasti PRIPSin käytännöttä kovasti vi- vi- viivästytty, mutta esittelijänä voi sanoa, että kuluttajärjestöt ilmaisivat huolensa siitä, että PRIPSit eivät OPCMin soveltuisi, ne eivät tarjoaisi parasta la- informaatiota. Eli ratkaisu pitää löytää, se on pragmaattinen eikä ideaalinen, mutta vetoisin sen puolesta, että pyritään laitamaan ratkaisu mahdollisimman nopeasti, ei hätäillen. Ei ole kons- poliittista konsensusta, että valvontaviranomaiset olisivat kakkostasolla mandaatti kautemme lopun ajan, mutta kalenterista pitäisi keskustella. Mutta ei tätä liikaa saisi lykätä. Ja puheenvuoro komissiolle, että se vastaisi kysymyksiin. Ei, Näistä puhua Pripsistä, niin älkää kuitenkaan nitistäkö sitä, mitä varjostelijat ovat jo päättäneet. Chairman, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitän teitä työstä tässä tärkeässä aiheessa. Ihan muutama sana tärkeimmistä kysymyksistä, jotka tulevat esille komission mukaan. Se, että otetaan tämmöinen esimarkkinointi, ennakkomarkkinointi, siihen pitää liittää tarvittavat turvatakeet ja niin kuin monet mainitsevat, se pitää, näistä pitää raportoida myös viranomaisille, jotta voidaan valvoa kyseistä toimintaa, ennakkomarkkinointia, se on meistä tärkeää. Sitten eh, ennalta ilmoittaminen haluaisimme harmonisoidut olot, joissa tämän ilmoittaminen on mahdollista. Ei mitään ehtoja, jos ei mitään ehtoja ole, se heikentäisi tätä. Sitten tietyt ehdot kansallisella tasolla ovat myös puutteellisia, jotta varmistetaan harmonisaatio ja rajat ylittävän tiedon kulku. Niin kuin monet mainitsevat, komissio ei tue tarkistusta, joka koskee tätä käänteistä ja markkinointijärjestelmää, raha, rahamarkkina-asetuksessa. Se, jos hyväksytään tällainen tekniikka, niin itse asiassa se olisi keino kiertää vakavaraisuustakeita, jotka on otettu mukaan direktiiviin ja voisi mahdollistaa selvästikin näiden säädösten kiertämisen. Sitten PRIPS-tuotteista. Meillä tässä päätavoitteena on edelleenkin, että jokainen toimija – esittelee myös tietoasiakirjan, jotta varmistetaan yhteen kuuluvuus kaikissa vähittäisalan tuotteissa. Ymmärrämme kyllä tämän kaksoista taakan, joka liittyy uusitsiin ja vähittäismarkkinoihin, sitä ei voida toivoa. Se on toivottava. Panemme merkille nämä tarkistusluonnokset koskien uusitseja, jo, tai ne vapautettaisiin BRICS-vaatimuksista. Mm, me voimme hyväksyä ehdotetun ratkaisun, kun otetaan huomioon, että tämä on askel kohti pitkän aikavälin puitteita, jossa kaikki toimintoista mukana. Tämä on viimeisin mm, loppupäätelmä asiasta. Meidän pitäisi edetä asiassa ripeästi yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa ja tehdä lisämuutoksia vielä toisen tason lainsäädäntöön, jotta käytetään hyvin uusit rahastoja ja voimme myös uudelleen enemmän tarkastella PRIPS-tuotteita jossakin vaiheessa, jotta otettaisiin huomioon muita kysymyksiä, joita tähän liittyy. Hyväksymme tämän mutta tämä hyväksyminen pitäisi nähdä pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti ja on tärkeää saada tämä PRIPS-avaintietoasekirja hyväksyttyä mahdollisimman laajasti sektorilla. Kiitoksia. Merci beaucoup. Je... kiitoksia. Haluaako esittelijän Varjo puhua? Lykätään keskustelua kunnes Klintz on paikalla. Ja kiitetään häntä hyvästä työstä. kompromissien laatimisessa. Ja muistutan teitä, että Ekonin äänestyksen pitäisi tapahtua pitkässä äänestyssessiossa 3. joulukuuta. 10.11. kohdat on käsitelty ja saavumme kohtaan 12. Eli Pakioninin vuosikertomus 2018 ja esittelijänä on Nils Torvalds. Ja 167 tarkistusta on keskustelussa. Uh, thank you, Chair. Yes, we really had to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, 180, vähän enemmänkin tarkistusta oli. Monet niistä liittyivät johdanto-osan kappaleisiin, joten yritämme tässä nyt niitä käydä läpi. Ja minun ongelmani, se ei ole teidän ongelmanne, mutta minun ongelmani se, että haluaisin pitää mietinnön vielä lyhyenä ja ytimekkäänä. Se on haaste jopa entiselle toimittajalle, kuten minulle mutta suurin osa tarkistuksista on hyvin rakentavia, joten meillä ei ole mitään ongelmaa siinä, että tarkistukset menisivät kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin suuntiin. Mutta kun olemme yrittäneet laatia kompromissitarkistuksia, olen yrittänyt ottaa mahdollisimman paljon noista ehdotuksista huomioon. Se ei aina ole helppoa, koska kaksi suurta ryhmää menevät vähän eh, eri suuntiin avainkysymyksissä, kuten esimerkiksi ediksessä eurooppalaisessa talletussuojajärjestelmässä, joten yritämme nyt löytää sellaisia sanamuotoja, jotka ottavat huomioon kummatkin ryhmät. Yritän saada kompromissiteksti ja tämän mietinnön mahdollisimman johdonmukaiseksi. Tämä on luonut haasteen koska samat ajatukset nousevat esiin eri johdantoosan kappaleissa ja eri kohdissa mietintöä. Siksi yritämme nyt nämä muotoilut saada aina vain yhteen kohtaan niin, ettei aina toisteta uudelleen samoja hyviä toiveita monissa kohdin. Joten todella pyydän varjoesittelijöitä pysymään yhtä rakentevina kuin he ovat olleet tämän prosessin aluksi ja olemaan avoimia näille kompromissiehdotuksille. Ja minä teen parhaani ja yritän ottaa huomioon kaikki teidän tarkistuksenne eri kohdin. Mutta samanaikaisesti pyydän jonkinlaista suhteellisuutta – että teemme tällaisia hyvin ytimekkäitä muotoiluja, että emmekä välttämättä pidennä kovasti tätä mietintöä. No lopuksi vielä kiitoksia paljon näistä tarkistuksista. Mietintöä tuetaan vielä laajalti, joten teen parhaani jatkaakseni keskusteluja rakentavasti. Kiitos puheenjohtaja, että odotatte tätä kuulemista minun kollegani voivat kertoa sitten enemmän omista prioriteeteistaan. Kiitoksia. Kiitoksia EPPstä. Puheenvuoron saa Thomas Mann, varjoesittelijä. Merci beaucoup. Kiitoksia oikein paljon, rakas Pervanche. Minä halusin ensin kiittää kollega Turvalsia sydämellisesti. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja tämä hänen ajatuksensa, jonka hän välitti, että hän yrittää äh, saada aikaan ytimekkään mietinnön ja olla toistamatta samaa asiaa monta kertaa. Se tulee varmasti onnistumaan, jos olemme kaikki rakentavia varjoesittelijöiden kokouksessa. Minä EPPstä voin olla monissa asioissa samaa mieltä. Muutama ajatus, jotka ovat tärkeitä. Pankkiunionin loppuun saattaminen on tärkeää, jotta talous vakautuisi. Olen samaa mieltä, tarvitsemme sisämarkkinat, joissa on samat kilpailuolosuhteet ja pankkialalla on erityisen tärkeää, että ne kustannukset, jotka syntyvät eh, juuri pienissä pankeissa, eivät kasva eh, aivan eh, valtavasti, koska muuten PK-yritysten rahoitus on vaarassa. Me EPPssä pidämme tärkeänä sitä, että suhteellisuusperiaate ylläpidetään, että se löytyy tästä mietinnöstä. Pankkiunioni ei ole vielä laisinkaan tiensä päässä. Keskustelut ovat kiistanalaisia tästä ediksestä, Euroopasta talletussuojajärjestelmästä. Sitten on jatkettava viime, viime käden äh, var, tar, varmistusta, mutta on hyvä, että meillä on ö, äh, ö, äh, näitä tarkistuksia. Monet näistä tarkistuksista, olen iloinen siitä, että monet minun tarkistuksistani ovat löytäneet paikkaansa kompromisseissa. Meidän on huomioitava pankkijärjestelmän monimuotoisuus. Se on koko rahoitusjärjestelmämme pohja. On tärkeää, että sanomme, ettei ole vain tällainen yksi koko sopii kaikille, vaan tätä monipuolisuutta on huomioitava. Meillä täytyy olla myös rahanpesuvastaisia toimia, ne on pantava toteutettava. Kannatan komission ehdotusta, että Euroopan pankkiviranomaisen roolia vahvistetaan. Kansalaiset odottavat meiltä sitä, että eivät he sitten joudu kärsimään, jos jotkut pankit epäonnistuvat. Äh, meidän on varmistettava, että rahanpesu ei johda äh, tilanteen täyteen muuttumiseen monilla pankkialoilla. Valvontaviranomaisilla jäsenvaltioilla on äh, velvollisuus huolehtia järjestelmät työttömien lainojen ongelmasta. Onneksi äh, tämä asia on edistynyt viime vuosina euroalueella, mutta silti erot jäsenvaltioiden kesken ovat vielä hyvin suuret. Me emme saa hellittää tällä saralla – Ja olisi hyvä, jos varjoesittelyn kokouksessa voitaisiin tätäkin asiaa keskiviikkona käsitellä. Tämä on omaloiten mietintö, joka oikein hyvin kertoo, mitä 2018 tapahtuu. On monia asioita, joita ei jäsenvaltioissa vielä valinkään, laisinkaan ole tiedotettu ja siksi on erittäin tärkeää, että me pystymme kertomaan ulospäin, millaisia edistysaskeleita on saatu aikaan. Kyse ei ole pelkästään Eurooppa-vaalikampanjasta, vaan tämä on ihan yleinen kysymys, koska kansalaisten on tiedettävä, että pystymme toimimaan näissä asioissa. Kiitos. Paljon kiitoksia. SD-ryhmä. Fernandes varjaesittelijä. Gracias. Kiitoksia. Niin, ensinnä haluan kiittää luonnollisesti esittelijä Turvaltsa, joka on laatinut tässä järkevän, tasapainoisen mietinnön ja sitten tarkistuksia on tehty, mutta ei loputon määrä. Tämäkin jo osoittaa, että vaikka ollaan eri, eri kannoillakin, alkuperäinen teksti on kohtuullisen hyvin laadittu ja suunnattu. Ja nyt onkin ollut tilaisuus, tilaisuus käsitellä joitakin kompromisseja, joita esittelijä on kierrättänyt varjoistelujen kesken. Ja varmastikin saamme, pyrimme yhteisymmärrykseen. Tietysti vielä kuitenkin on joitakin kohtia, joita meidän pitää pystyä parantamaan. Mielestäni on tärkeää äh, raamittaa tavallaan tätä mietintöä. Tämähän ei ole lainsäädäntömietintö, mutta se on kuitenkin välttämätön mietintö. Välttämätön erityisesti sen takia, että jos me haluamme puhua pankkiunionista, ensimmäinen tieto, joka pitää ottaa tässä mietossa huomioon kaikessa keskustelussa on, että pankkiunioni ei ole vielä valmis. Tietenkin meillä on yhteistä sääntelyä, on yhteinen valvontaelin, on kriisiratkaisurahasto, yhteinen sellainen, mutta kuitenkin pankkiunioni edelleenkin on kaukana täysin valmista euroalueella. Joten näin ollen joka vuosi sitten keskustelemme pankkiunionista, siksi on jär- ja on järkevää ja välttämätöntä, että ensimmäinen kohta, joka on esille pankkiunionin yhteydessä, että vaikka tässä on jo kaikkea tehty, niin vieläkin on, tämä on toimintavalta kannattaa vielä paljon tehtävästä. Ehkä joskus, kun pankkiunionin on loppuun viety, voimme keskustella siitä, voi, toimiiko se hyvin tai huonosti, miten voimme sitä parantaa, se, miten sen toimintaa toimintaa voidaan parantaa, mutta meidän pitää kyllä näinä hetkinä vielä myöntää, että vielä meillä ei ole täysiä instituutionisia puitteita pankkiunionille. Ja näin ollen on hyvin tärkeää ja, ja kun laitetaan siis mietintöä pankkiunionista, niin meidän pitää puhua myös siitä, miten sovelletaan pankkipaketteja ja näitä säädöskysymyksiä ja pohditaan, miten pankkiunioni toimii, mutta pitää silti mainita aina selvästi, että pankkiunioni ei ole vielä valmis ja että luonnollisesti tarvitaan talletussuojajärjestelmä ja tarvitsemme tällaisen varautumisjärjestelmän koko pankkiunionille. Ja nämä ovat juuri näitä keskeisiä elementtejä missä tahansa mietinnössä, ainakin siihen mennessä, kunnes pankkiunioni on todellakin täysin valmis. Ja tämä on mielestäni keskeinen elementti, johon viittasin. Sitten mitä tulee toimintaan ja näihin muihin kysymyksiin, niin esittelijä ja myöskin tarkastuskin puhutaan riskeistä pankkisektorilla, puhutaan riskeistä, joita käsitellään toisaalta tämän pankkipaketin yhteydessä toivottavasti siihen saadaan yhteisymmärrys kolmikantaneuvottelussa lähitulevaisuudessa, mutta kuitenkin tässä viitataan uuteen asetukseen, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin. Tässä mielessä onkin tärkeää, jos me haluamme keskustella ja korostaa vielä sitä, että täytyy vähentää näitä riskejä, jotka liittyvät järjestämättömiin lainoihin niin meidän pitää puhua myös riskeistä, joita sy- syntyy to- toisena kolmannen tason ö, omaisjärjestä ja näistä sisäisten mallien käytöstä, kun arvioidaan riskejä ja kun lasketaan pääomavaatimuksen, Minun ryhmäni on avoin sen suhteen, miten voidaan parantaa tätä tilannetta riskien suhteen koskien järjestämättömiä lainoja, mutta meidän pitää pystyä myös ottamaan pöydälle ne riskit, jotka liittyvät näihin toisen ja kolmannen tason omaisuuseron ja näihin sisäisiin pankkien malleihin, joihin voi liittyä omat sisäiset riskinsä koskien koko pankkiunionia. Sanoinkin, että on tärkeää puhua pankkiunionin loppuun viemisestä ja riippumatta eri lähestymistavoista, joita meillä on, minkälainen talletussuojajärjestelmä pitäisi olla. Ja eri mielestä ihan selviä tässä valiokunnassa. Kukaan ei varmaankaan voi kuitenkaan kieltää sitä, että tarvitaan talletussuojajärjestelmä komission ehdotuksen mukaisesti ja on tärkeää, ottaa esille tämä asia, niin kuin sanoin tässä alussa, jotta viedään pankkiunionin loppuunsa. Sitten vielä muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät äh, turvallisiin omaisuuseriin. On joitakin tarkistuksia, joita on tehty siitä, miten pitää tarkastella valtion velkakysymystä äh, vakavaraisuuden kannalta ja mikä tahansa päätös tässä asiassa, on, sen pitää perustua kansainvälisiin sopimuksiin ja tämän pitää liittyä Baselin pankkivalvontakomiteaan, Joka ta, mikä tahansa uudelleen tarkastelu, joka muuttaa julkisen velan tilaa, niin tässä tarvitaan mielestäni aina jonkun tyyppinen äh, mm, omaisuuserä, joka on vapaa euroalueella ja siksi minun ryhmäni suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen koskien näitä valtiovelkavakuudellisiin joukkolainoihin ja arvopereihin. Näin voitaisiin jotenkin keskustella asiasta ja päästä, aikaan, päästä yksi ymmärrykseen siitä, miten voimme kohdella vakavaraisesti julkista valtionvelkaa ja reagoida Baselin pankin valvontakunnalta luotaisiin tällaiset turvalliset sijoituskohteet, erityisesti euroalueelle, jotta voitaisiin helpottaa muun muassa rahapolitiikan harjoittamista. Nyt lopetan tähän. sen tämä on hyvä alustava asiakirja ja tarkistukset, joita on tehty, osoittavat mm, erilaisista mielipiteistä, mutta tämä osoittaa myös, että pystymme varmasti saamaan aikaan tavanomaisia kompromisseja, niin kuin ne aikaisemminkin valiokunnassa olemme tehneet. Kiitoksia. Mirs. Kiitoksia. ECRstä ei näy ketään. Vihreistä ei sen, ei Philip Lamberia, eikä ketään muutakaan. Goesta sama tilanne. FDD sama juttu. Ja myöskin on ennen kuin annan puheenvuoroon. Eli haluaako joku salissa, että kysytään puheenvuoroja? vastustaako joku sitä? Ei. Eli halutaanko puheenvuoroja? Ja minä ottaisin kantaa tähän asiaan, jotka tulevat esille. Ensinnäkin Euroopan vakausmekanismin muutokset. Minulle on erittäin tärkeää se, että pääsemme eroon tässä vanhasta pahasta tavasta kutsua vakausmekanismin seura- raaja Eurooppaan valuuttarahastoksi. Tiedän, että Daniel Groen lanseerannut tämän idean kriisin aikana, mutta olemme pohtineet asiaa useamman kerran ja on hyviä syitä olla omaksumatta tätä nimikettä. Ja Messenberg ei tietysti myöskään sen julkilausuma ei tietysti vaikuta parlamentin töihin, mutta Messenbergin julistus ei myöskään viittaa Euroopan valuuttarahastoon. Sitä kaksi muuta hyvää syytä olla käyttämättä tätä termiä. Ensinnäkin olisi erittäin vaarallista saada aikaan hämminkiä sen suhteen, kuka on vastuussa rahapolitiikassa Euroopassa. Sehän on EKPlla. Piste. Millään muulla eurooppalaisella viranomaisella ei tule olla tehtävänä huolehtia Euroopan rahapolitiikasta. Näin perussopimukset on nyt kirjoittu, enkä usko, että kukaan on ehdottamassa niiden muutostakaan. Ja toinen syy, joka on kiistan alaisempi, mutta mainitsemisen arvoinen on, että jos puhumme Euroopan valuuttarahastosta, antaa kuvan, että meidän pitäisi luoda eurooppalaiset raamit ja niihin mekanismi, joka olisi vain leikkaa liimaa pohjalta valuuttarahastosta. MFstä kopioitu. Emme ole samanlaisessa asemassa. Me olemme tilanteessa, jossa meillä on komissio, jolla on lainsäädäntöaloitteet, monopoli ja EKP. Emme voi leikata ja liimata instituutioiden tasolla. Ja tällainen nimekkeiden nimien lekaliminen loisi hämminkiä vakausmekanismille, joka oli toivottavaa. Ja sitten palaisen keskusteluun Thomas Mannin käyttämään ilmaisuun. Meillä kannattaa keskustella kaikkialla Ja te sanoitte, että eh, meidän täytyy säilyttää monimuotoisuus, mikä malli ei saa dominoida, mutta diversiteetissä on myöskin riskin. Diversiteetissä jolla kullakin järjestelmänsä on omat riskinsä ja tämä suhteellisuusperiaate ei vie riskiä pois mallista. Minusta tärkeää on suhteellisuusperiaatteesta, ei, ettei viitaa ainoastaan siihen valvottamaan entiteettiin, ja johon liittyy lainsäädäntöä. Täytyy myös ajatella kysymystä, vaikka malli aiheuttaa riskin, vaikka malli rikkoa markkinat. Meillä täytyy olla integroitu käsitys suhteellisuusperiaatteesta. Muuten me ota huomioon eri mallien riskejä. Häviöpuolella puhu liian pitkään. Äh, en puhunut puheenjohtajana, vaan katso DI-pohjalta. Nyt puhe vuoro takaisin esittelijälle. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja myöskin puheenvuorostanne. En pitänyt sitä laisinkaan liian pitkänä, vaan oikein mielenkiintoisena. Minun näkemykseni eurooppalaista valuuttarahastosta on, van, no se on vanha tarina. Se alkoi marraskuussa 1969, kun Willy Brandt tuli kokouksen ja sanoi, että Saksa voisi antaa 20 prosenttia valuuttavarannostaan eurooppalaiseen valuuttarahastoon. Siitä lähtien meillä on ollut tämä pallo kentällä. Ja välillä se meitä kiehtoo. Mutta minä nyt yritän pysyä pois tuosta keskustelusta. Yritän pyhyä, puhua lyhyesti. Varjoesittelijät ihan Thomas Mann ihan nimelläänkin sanoi, että me emme täällä kirjoita mitään romaania. Se olisi varmaan kuolema Venetsiassa, jos yrittäisimme eh, eh, sitä, niin se olisi ehkä kuolema Brysselissä. Eh, yritämme siis pitää tämän lyhyenä ja ytimekkäänä, mutta samanaikaisesti, kuten kollega Fernandes sanoi, meillä on kaikki mahdollisuudet saada hyväksyttävä tulos myös niihin kysymyksiin, joissa kaksi suurinta ryhmää ovat hieman eri mieltä asioista. Ja yritämme nyt löytää sellaisen ratkaisun, joka on teille kummallekin hyväksyttävissä. Joten kiitos teille kummallekin ja myös rakkaalle puheenjohtajallemme hänen puheenvuorostaan. Uskon, että pystymme jatkamaan hyvin työtämme. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. En minä välttämättä rakkautta tällä hae, mutta kiitos tästä työstä iltapäivällä. Äänestysmietinnöstänne on ja kun tarkistuksia käsitellään, ja kun san... äänestys on 27.11. Meillä on kiintiö siinä täynnä. Ja olemme käsitelleet päivän asiat. Ja huomenna on sitten joku muu tässä asemassa. Hyvää iltaa.